Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Istunto alkaa. Ensimmäinen kohta estyslistalla on herra Koelion mietintö julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti. Haluan antaa puheenvuoron esittelijä Koeliolle neljä minuuttia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Comissária Bendkovska, Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Lainsäädännön uudistus koskien julkisia hankintoja on ollut jo neljä vuotta voimassa ja nyt pitää pohtia, miten sitä on sovellettu jäsenvaltioissa ja miettiä, mikä on toiminut hyvin, mikä huonosti, kun toteutetaan näitä eurooppalaisia sääntöjä. Kun näitä markkinoiden hyvää toimintaa on olennaista määritellä globaalit strategiset ja poliittiset puitteet julkisille hankinnoille, jotka edistävät kasvua, työllisyyttä ja innovaatiota. Julkiset hankinnat taloudessamme edustavat huomattavaa osaa osaa julkisista investoinnista yli 2 miljardia euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että 250 tai käytetään suuri osa BKTstä palveluiden ostamiseen, töihin, varusteluun, ja käytetään tätä julkisia hankintoja. Ja me tiedämme, että jos haluamme laadukkaita julkisia palveluita, silloin tarvitaan modernit julkisten hankintojen menettelyt. Tässä pyritään juuri vastamaan näihin tarpeisiin. Olemme samaa mieltä komission strategiasta, joka ehdottaa pakettia, joka ei ole lainsäädännöllinen ja esitetään suosituksia siitä, että voi, miten voidaan ammattimaistaa julkisia hankintoja. Emme tarvitse lisälakeja ja sääntöjä, tarvitsemme sitä, että hyvin sovelletaan olemassa olevaa, joten me olemme, siksi olemme hyväksyneet eri toimenpiteitä sisämarkkinavaliokunnassa direktiivi vuodelta 2014 ja se ei vain sääntele julkisia hankintoja, vaan sen pitää myötä vaikuttaa rohkaisemaan jäsenvaltioita edistämään innovatiivista ympäristöpolitiikkaa, kiertotaloutta, kestävyyttä. Me pahoittelemme sitä, että hidas rytmi, missä direktiivit on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, on tapahtunut myös rikkomusmenettelyitä otamme huomioon tämän arvostelun. Siinä on osoitettu, että on toimittu vähän protektionistisesti, on, on ollut vaikea pääsy markkinoille pk-yritysten kohdalla esimerkiksi. Puuttuu myös avoimuutta julkisista hankinnoista ja sitten varsin usein äh, valitaan alhaisen hinta eikä oteta huomioon vaikka sosiaalisia ympäristökriteereitä ja yhteisövaikutuksia, joten minä ehdotan muun muassa toimenpiteitä – että joka kerta kun on mahdollista ja voidaan perustella sillä on hyväksytään laatukriteerejä eikä hinta, alhaisinta hintaa kriteerinä. Sitten haluamme mukaan pk-yrityksiä julkisiin hankintoihin, halutaan kannustaa niiden toimintaa. Sitten otetaan käyttöön rekisterit avoimuuden takia, Halutaan investoida digitalisaatioon kaikissa vaiheissa menettelyä ja halutaan edistää innovointia. Pitää kehittää myös kansallisia julkisen hankintojen strategioita, analysoida järjestelmästi tietoja, ammattimaista tahoja, jotka ovat vastuussa julkisista hankinnoista. Pitää toimia epäreilua kilpailua vastaan ja eh, räätylittävässä toiminnassa ja pitää halutaan mukaan myös kolmansia maita. Itse asiassa on kyse siitä, että hyväksytään korkeat eettiset standardit kaikissa vaiheissa prosessia. Ja lopuksi puheenjohta- puhemies kiitän kaikkia varjoesittelijöitä, jotka olivat mukana mietinnön laatimisessa ja kiitän Inta ja envi valiokuntia. Mielestäni olemme saaneet aikaan hyvän mietinnön, jossa on oikea lähestymistapa. Tässä on aikaan tehokkaat, tulokselliset markkinat, jotka vastaavat sektorin haasteisiin ja tätä kautta voidaan myötä vaikuttaa strategisesti, että saavutetaan innovaatiotavoite, kestävyyden, ympäristön ja ympäristökysymysten tavoitteet. Toivottavasti tämä mietintö hyväksytään, koska tässä edistetään sisämarkkinoiden hyvää toimintaa, toimitaan kansalaisten yritysten etujen mukaisesti. Tässä on kyse siitä, että veronmaksajien varoja käytettäisiin tehokkaasti ja tuloksellisesti yhteisen edun nimissä. Kiitoksia. Kirja Biankowska. Kiitos komission nimissä. Komission jäsen Jankowska. Arvoisa puhemies, hyvä esittely, hyvät jäsenet. Kiitos, että pääsemme keskustelemaan tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Aiheena siis julkiset hankinnat. Kuulitte nämä luvut tilastotiedot, mutta lukujen lisäksi on muistettava, että tämä on hyvä väline, jolla voidaan tehdä politiikkaa. Me emme käytä julkisia hankintoja hyväksemme tällä tavalla tänä päivänä. Veronmaksajat eivät usein edelleenkään saa parasta vastinetta rahoilleen, parhaita mahdollisia julkisia palveluita. Siksi päätimme viime vuonna marraskuussa lähes vuosi sitten – hyväksyä julkisten hankintojen paketin, koska halusimme kulttuurin muutosta tälle alalle. Samalla on tärkeää, kuten olette kuulleet, että kyse ei ole uudesta lainsäädännöstä, vaan vapaaehtoisista toimista, suosituksista, ehdotuksista, uusista ehdotuksista ja parhaista käytänteistä. Tässä aloitetaan laajaa kumppanuutta, mutta myös poliittista omistajuutta. Tämä paketti on meidän pyrkimyksemme – ohjata poliittista keskustelua julkista hankinnoista, että voidaan puhua prioriteeteista ja antaa tietenkin myös täytäntöönpanon välineitä. Me painotimme myös sitä, että julkisilla hankinnoilla voi olla merkittävä rooli, kun ajatellaan EUn kilpailukykyä, yhteiskunnan ja ympäristön innovointihaasteita myös. Tiedämme, että voimme näin tukea resurssitehokasta innovointia ja huolehtia kaikkien osallistamisesta. On hyvä, että voidaan valita kaikkein edullisimmat tarjoukset, kustannustehokkuus, jotta saadaan paras vastine julkisille varoillemme kaikille kansalaisillemme. Mutta kuten sanottiin, taloudellisesti edullisin ei välttämättä ole aina sama kuin halvin. Halvin se ei ole riittävä kriteeri. On todettava, että EUn lainsäädäntö ei pidä ainoana valintakriteerinä halpaa hintaa. Paketissa nähdään, miten direktiivi, melko tuore direktiivi, voidaan ottaa käyttöön, että voidaan tukea laajemmin EUn poliittisia tavoitteita. Siinä on käytännön toimia suosituksia ja täytäntöönpannon yksinkertaistamisvälineitä komissiolta. Me tarjoamme siis neuvonantoa apua samanaikaisesti. Me olemme järjestäneet tämän paketin kuuden prioriteetin ympärille. Luettelen ne lyhyesti. Ensinnäkin halutaan huolehtia innovatiivisista, sosiaalisista ja vihreistä hankinnoista. Toisaalta ammattimaisemmat, ammattiostajat, että on oikea osaaminen niillä ihmisillä, jotka hoitavat julkisia hankintoja. Helpotetaan pk-yritysten pääsyä julkisen hankintoihin tarjouskilpailuihin – parannetaan avoimuutta ja oikeusjärjestelmän selvyyttä, paremman tiedon välittäminen ja digikehityksen tukeminen, jotta voidaan yksinkertaistaa näitä menettelyitä. Ja myös tuemme eri tason viranomaisten yhteistyötä. Neuvosto tuki tänä vuonna tätä pakettia ja painotti sitä, miten tärkeä se on Euroopan kilpailukyvyn osalta. Helmikuussa tänä vuonna keskustelimme tästä, tai ECOFIN neuvostossa keskusteltiin tästä, ja puhuttiin siitä, miten tärkeää on huolehtia hyvistä julkisista hankinnoista. Se on tärkeää julkisten budjettien osalta. Ja lisäksi sitä kautta, että siirretään osittain päätöksiä alueelliselle tasolle, saadaan etua. Talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea ovat myös hyväksyneet omat kantansa – Joten olen hyvin iloinen, että parlamentti tänään pääsee hyväksymään oman mietinsä tästä aiheesta. Ymmärrän, että keskustelua on käyty perinpohjaisesti. Monet teistä ovat osallistuneet tähän työhön. Ja esittelijä Koelio ja varjoesittelijät ovat todella tehneet arvokasta työtä. Olette laatineet hyvän mietinnön, joka mahdollistaa komission lähestymistavan – mutta samalla olette antaneet meille vähän pohdittavaa tulevaisuuteen. Hienoa myös, että ollaan pitkälti samalla linjoilla parlamentissa ja tunnutaan tukevan komission kantaa tietyissä kysymyksissä. Mainitsen pari-kolme pk-yrityksistä ensin. Nehän mainittiinkin jo. Varoittelisin nyt turhalta pessimismiltä siitä, että pk-yritykset eivät osallistu niin usein, kun direktiivi on siirretty kansalliselle tasolle aika hiljattain. Ja uskoakseni voi kulua vähän aikaa ennen kuin vaikutukset todella näkyvät. Me olemme latineet tutkimuksen, joka liittyy jäljelle jääneeseen esteisiin pk-yrityksille. Sitten strategiset hankinnat – tässä tilanteet vaihtelevat kovasti jäsenvaltioiden kesken. Joissain maissa laatukriteerin käyttämistä voidaan vielä tehokkaammin käyttää. Me haluamme painottaa sitä, että halvin hinta ei ole aina tärkein seikka. Vihreä sosiaalinen innovatiivinen hankinta on tärkeä Siksi meillä on ehdotuksia siitä, miten parhaita käytänteitä voitaisiin tässä hyödyntää. Olemme aivan samaa mieltä mietinnössä siitä, että digitalisointi voisi tuoda valtavaa etua julkisten hankintojen alalle ja sitten ammattimaisempi toiminta, enemmän yhteistyötä, hyvien käytänteiden vaihtaminen. Olen aivan samaa mieltä meillä on yhteiset nettisivut, jossa esitellään esimerkkejä hyviä käytäntöjä eri jäsenvaltioista. Kehittelemme eurooppalaisia osaamisen puitteita, jotta nähdään selkeästi, voidaan identifioida, mitä osaamista tarvitaan. Tässä keskeisimmät kysymykset. Kiitos oikein paljon, että käsittelette tätä aihetta. E, e, Kiitoksia komission jäsen kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Herra Böge, olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies. Hyvät kollegat, usein mainitaan vähän ohimennen julkiset hankinnat, mutta näin ei saisi olla. Todella olemme tänä päivänä sellaisessa tilanteessa, että julkisten hankintoiden markkinat markkinoille ei päästä EU-sta muissa maissa. Tässä pitäisi huolehtia paremmasta pääsystä. Komission jäsen viittasikin siihen haasteita erityisesti pk-yrityksille. Kun puhutaan kansainvälisestä ulottuvuudesta, nämä ongelmat on ymmärrettävä. Parempi markkinoille pääsy on hankalaa. Osittain tarvitaan tällainen julkisten hankintojen sopimus – mutta julkisten hankintojen markkinoille pääsyn pitäisi olla kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa aina tärkeä. Se sopimus ja Japanin sopimus ovat esimerkkejä siitä, että meidän pitäisi voida pilottihankkeena käyttää tätä osiota. Lopuksi kansainvälinen ulottuvuus julkisten hankintojen saralla – on meille mahdollisuus luoda työpaikkoja, uusia työpaikkoja ja saada kasvua Eurooppaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi vuorossa edustaja Vaalean ympäristö ympäristö- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnasta, mutta en näe häntä salissa, joten sen takia yksittäisiin parlamentin jäseniin Euroopan kansanpuolueesta herra Schwab, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, komission ja sen hyvät kollegat. Hienoa, että kollega Böge kansainvälisen kaupan valiokunnan nimissä vielä puhui siitä, miten tärkeä kansainvälinen ulottuvuus tässä on. Nyt tuli minulle hyvä hetke viitata siihen, että nämä raja-arvot, joita meillä on myös Saksassa, näitä ei esitetä Euroopan unionista, vaan tästä globaalista hankintasopimuksesta. Ja siksi on huolehdittava siitä, että toisin kuin Yhdysvallain valtain presidentti ei pitäisi nähdä Europe first, vaan huolehtia tietystä avoimuudesta – niin, että juuri meidän firmamme voivat toivoa samanlaista avoimuutta vastavuoroisesti toisilta markkinoilta. Eikä vain toivoa, vaan painostaa vähän enemmän siihen suuntaan, että muut markkinat avautuvat yhtä voimakkaasti kuin me olemme avanneet markkinoitamme. Haluan todella kiitellä esittelijä Koilioa hyvästä mietinnöstä. Tästä selkeästi näkee, että ei oikeastaan jäsenvaltioissa ole mitään syytä siihen, että 55 prosenttisesti julkiset hankinnat sovitaan alhaisimman hinnan mukaan, koska direktiivin ja vuoden 2014 uudistuksen kautta oikeastaan annettiin paljon mahdollisuuksia julkisia hankintoja toteuttaville valita paras tarjous. Ja siksi todella vetoaisin nyt kaikkiin viranomaisiin, jotka julkisia hankintoja tekevät, ei Saksassa ainoastaan, vaan Euroopassa, pohtimaan sitä, mitkä ehdot tarjouksessa pitää ottaa huomioon, jotta saadaan paras mahdollinen tarjous eikä sitten jälkikäteen vain valitella sitä, että otettiin tämä halvin, mutta tämä ei vastannut kaikkiin vaatimuksiin. Digitalisointi mainittiin komission jäsen. Hyvä, niin ja Portugalihan on esimerkki tässä. Voidaan saada paljon enemmän joustoaikaiseksi ja siksi tämän pitäisi auttaa kaikkia yrittäjiä, erityisesti pk-yrityksiä Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmästä edustaja Dantti, kaksi minuuttia. Signor Presidente, signora Commissaria, colleghi. Con Kiitos komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Se, että tarkistamme julkisten hankintojen puitteista jo 2014, Euroopalla on hyvää lainsäädännöttä mutta me emme ole käyttäneet kaikkea potentiaalia tässä, ainakaan useimmissa jäsenvaltioissa. Haluaisin kiittää edustaja Koelioa hänen mietinnöstä ja meidän varjoesittelijämme herra Tarabellaa. Tämä tuo esiin äh, tilanteen, mitä tulee täytäntöönpanoon ja tässä puhutaan myös kaikkein tärkeimmistä haasteista, joita meillä on edessämme Euroopassa ja ulkomailla. Otan esiin monta asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on laatukriteerit julkisissa hankinnoissa. Usein saattaa olla jokin matala tarjous, mutta sen taustalla saattaa olla sosiaalista dumppausta tai muuta tämmöistä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että esimerkiksi nähdä se, että vain 45 prosenttia näistä julkista hankinnoista niissä on otettu huomioon sosiaaliset näkökannat. Meidän täytyy myös vaatia sitä, että nämä tarjoukset jaetaan osioihin ja että pk-yritykset huomioidaan. Sen lisäksi meidän täytyy viedä päätökseen digitaaliset yhtenäismarkkinat mutta myös julkiset hankinnat on digitalisoitava. Me tarvitsemme vähemmän äh, byrokratiaa ja yksinkertaisemmat menettelyt. Äh, sen lisäksi kansainvälisissä julkisissa hankinnoissa tarvitsemme vastavuoroisuutta. Jos me avaamme julkisten hankintojen markkinat, niin ei pidä unohtaa sitä, miten vaikeata eurooppalaisilla yrityksillä on päästä ulkomailla markkinoille. Joskus se on jopa mahdotonta. Komission ja jäsenvaltioiden täytyy nopeasti puuttua ja parantaa tätä tilannetta esimerkiksi kansainvälisen julkisten hankintojen välineen kautta, joka on blokattuna yhä vielä neuvostossa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Matthews ECR-ryhmästä. En näe häntä kuitenkaan salissa, joten annan puheenvuoron edustaja Selimovicille ALDE-ryhmästä kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Kiitän herra Koelioja ja varjoesittelijöitä sujuvasta työstä julkisten hankkeiden haasteet ovat valtavat. 250 000 julkista viranomaista EU:ssa käyttää noin 14 prosenttia Me tähän vuosittain lähes 2000 miljardia euroa joka vuosi, kun ostetaan palveluita, varusteita ja siltikin tämä valtava potentiaali on vielä vajasti käytössä. Ensinnäkin jäsenvaltiot varsin myöhässä ovat saattaneet 2014 direktiivin kansalliseen lainsäädäntöönsä koskien julkisia hankintoja. Niin myöhässä he olivat, että komissio piti, komission piti alkaa rikkomusmenettelyt jotakin jäsenvaltiota vastaan. Ja ikävä kyllä, epäilen kyllä, että jälleen tulee viivästymisiä ennen seuraavia aikarajoja, erityisesti mitä tulee sähköisiin hankintoihin. Toiseksi jäsenvaltioiden viranomaiset eri tasoilla eivät käytä julkisia hankintoja strategisesti. Vetoankin niihin, jotta eivät pitäisi julkisia hankintoja hallinnollisena taakkana, vaan tapana edistää älykästä, kestävää, osallistavaa kasvua. Näin voidaan edistää innovaatiota, auttaa pk yrityksiä saamaan uusia markkinoita, luoda työpaikkoja. Ja kolmanneksi koska julkisten hankinnojen ammattilaiset tarvitsevat lisäkoulutusta. Nämä direktiivit ovat tietysti monimutkaisia ja jäsenvaltioiden pitäisikin järjestää koulutusta jotta asiat sujuisivat oikein ja pitäisi aloittaa myös yliopistotason koulutuksia julkisista hankinnoista ja julkisten hankintojen lainsäädännöstä. Siksi olen tyytyväinen kaikista ehdotuksista ja strategioista, joita komissio, on suunniteltu ja haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että tehokkaat julkiset hankinnot johtavat säästöihin veronmaksajien varoissa ja tämä hyödyttää koko unionia. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten vihreistä herra Soltek, kaksi minuuttia. Hvala za besedo. Prvo seveda čestitke poročevalcu za... Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä. Hän on kirjoittanut aivan loistavan mietinnön. On totta, että julkisten hankintojen kautta voidaan loistavalla tapaa päästä useisiin tavoitteisiin. Ja sehän on tarkoituskin. Ei ajatella julkisia hankintoja ainoastaan taloudellisesti, vaan ajatellaan sosiaalisia ympäristökysymyksiä, terveyttä ja myöskin demografian muutoksia. Julkiset hankinnat ovat vaikuttaneet monesti myönteisesti, mutta kielteisiäkin vaikutuksia on. Euroopan komissio on arvioinut, että noin kaksi miljardia on korruptiota julkisten hankintojen alalla. Kansallisten viranomaisten pitäisi toimia päättävästi. Joillain aloilla julkiset hankinnat ovat muuttuneet taakaksi, eivätkä olekaan mahdollisuus. Erityisesti ajattelen tässä ruokaa ruokaa sairaaloissa, ruokaa kouluissa. Tässä meidän pitäisi olla rohkeampia, mennä askel eteenpäin, jos haluamme huolehtia siitä, että kaikkein haavoittuvaisimmat ihmisryhmät saavat terveellistä, turvallista ruokaa. Voidaan saada parempia tuloksia. Esimerkiksi niin, että ruokaa ei hukata niin paljon. Voimme lyhentää ketjua pellolta pöytään. Voimme huolehtia siitä, että saadaan luotua uusia työpaikkoja. Nämä ovat vaikutuksia, jotka voidaan myös mitata. Ja voidaan nähdä, että jos julkisissa hankinnoissa otetaan ennen kaikkea huomioon alhaisin hinta, voi olla, että vaarannamme ihmisten terveyden. Ja siksi ykkösprioriteettina pitäisi nähdä juuri terveys tällaisissa yhteyksissä. Siksi tässä paketissa pitäisi hyvin vakavasti pohtia sitä kysymystä, olisiko elintarvikkeiden ja ruoan osalta myöskin mahdollisuus ottaa tämä julkisten hankintojen sääntöjen alle. Kiitos. Voisi sanoa kollegoilta, että nyt on ollut hiukan teknisiä häiriöitä ja koska nyt on tällainen te- ongelma mm, näytöissä, niin puhujalista nyt ei ole oikeassa järjestössä. Teknikot yrittävät ratkaista tätä ongelmaa. Kerron tämän vain teille, että te tämän takia ei tee virhettä. Sitten seuraava puhuja Guesta on edustaja Ferreira. Olkaa hyvä. A contratação pública é, deve ser... Kiitos, Jäsenvaltioiden eh, täytyy vahvistaa ja puolustaa taloudellista järjestelmää ja huolehtia siitä, että paikallisessa, ympäri, paikallisessa yhteisössä on hyviä työpaikkoja ja suojellaan ympäristöä. Eh, tavallaan tähän on mahdollisuus, eh, mutta koskapa kaikki määritellään sisämarkkinoilla, niin tätä ei voida kehittää, julkisia hankintoja ei voida kehittää sen potentiaalia loppuun asti. Sanotaan, että tämä lainsäädäntö on oikeastaan tehty räätälöitynä suurille yrityksille, jotka hallitsevat markkinoita ja pienet jäävät jalkoihin. Jos sitten huomioi tässä vielä senkin, että markkinat leviävät yhä enemmän alueille, joiden pitäisi olla suojeltuja, kuten julkiset palvelut, niin silloin saa oikeastaan kokonaisen kuvan siitä, miten nämä asiat oikein toimivat. Ja tämä kaikki tehdään vain sen vuoksi, että julkinen sektori tehdään enemmän bisnekseksi. Kiitoksia, herra Schwab. Haluaisi käyttää sinistä korttia. Te haluatte ky- esittää kysymyksen. Niin puhun teille, herra Schwab. Tehän puhuitte itse jo ryhmänne nimissä, joten arvostaisin kovasti, jos voisimme nyt jättää sinisen kortin niille, jotka eivät ole puhuneet tai eivät saa puhua. Mutta jos nyt pidetään tässä kiinni, niin kysyn kyllä herra Ferreiralta, mutta kysyn nyt kuitenkin ensin teiltä. Haluatteko te käyttää sitä kohtaan. No, no hyvä, hyväksyttekö tämän herra Ferreira, olkaa hyvä. Puoli minuuttia, herra Schwab. Niin, kiitos paljon puhemies. Kollega Ferreira, hän kertoi tämän jännän tarinan, että tämä on kaikki monikansallisille yrityksille. Kaksi kysymystä. Oletteko todella lukenut tämän tekstin vuodelta 2014 ja nähneet, mitä pk-yrityksille siellä tarjotaan ja mitä muita kriteereitä haluaisitte käyttää, jos kilpailu ei ole sopiva? Ehkä teillä on jotain raikkaita ajatuksia, joita vielä tunne. You have 30 seconds to answer. 30 sekuntia vastata. Niin, eh, hyvä kollega, olen katsonut kaikkea sitä lainsäädäntöä, joka hyväksyttiin 2014. Mutta on tällaista suurempaa retoriikkaa äh, siitä, että halutaan suojella pieniä yrityksiä, mutta ei se sovi tähän kilpailulogiikkaan, koska suuret yritykset jylläävät siinä, koska vain suuret yritykset kykenevät dominoimaan markkinoita tällaisessa kilpailutilanteessa. Ajatellaan sitä, miten esimerkiksi vesi, posti, energia ja muut julkisen hallinnon palvelut on yksi, yksinäistetty. Kiitoksia. Sitten seuraavaan puhujan ryhmästä edustaja Eikä, olkaa hyvä. Mr. President, Puhemies, tarvitaan uusi tapa tarkastella julkisia hankintoja niin, että verorahat pysyvät paikallisella tasolla tukien paikallisia investointeja. Juridiset säännöt suosii suuria yrityksiä juridisia hank- va- va- vaikeuksia. Tämä estää paikallismarkkinoiden toiminnan. Oma vaalipiirini Esimerkiksi siellä on uusi kaasulaitos. Sen pääkonttori on kuitenkin Liverpoolissa ikään kuin ei olisi laadukkaita paikallisia toimittajia enää ja suuret yritykset kuluttavat kaiken eivätkä jää mitään jälkeensä hankintasääntöjä pitää muuttaa, jotta tämä, tällainen loppuu. Ja neuvoston puheenjohtajan on että ne, miten se tehdään tässä, priorisoidaan sopimukset, jotka perustuvat paikallisuuteen ja pidetään varat myös paikallisessa taloudessa kun näitä pk-yritysten liiton osalta, kun jo, jos punat käytetään pk-yrityksen yritykseen, niin 63 pensaa käytetään paikallisesti ja vähemmän, jos se on iso yritys. Pitää muuttaa tapaa tarkastella äh, hankintoja. Varmasti olisi parempi, jos meillä olisi paikallisia ratkaisuja julkisissa hankinnoissa, aina kun se on mahdollista oman kokemukseni mukaan olisi parempi, että meillä on huoltosopimuksia paikallisella tasolla. Ihmiset, jotka elävät samassa yhteisössä, hu- huolehtivat paremmin myös korjauksista. Hallitus voi sanoa, että säästöt ovat ohi, mutta he kuitenkin, vaikeuksia on kuitenkin edessäkin. Ja kunnallishallinnot pohtivat nyt eri tavalla hankintoja. Haluat pitää kiinni siitä, että varat pysyvät paikallisella tasolla ja PK-yritykset voivat auttaa näinä vaikeina aikoina jatkossakin. Teille on sininen kortti Rova Grappinilta. Hyväksyttekö? 30 sekuntia teille, Rova Grappini. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, sunt de acord cu ce ați prezentat dumneavoastră. Kiitos. Olen samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte, mutta ettekö te usko, että julkiset hankinnat, joita annetaan suuryrityksille, kuten te sanoitte, että nämä yritykset käyttävät jotain temppuja, että ne saavat tehtyä niin halpoja tarjouksia. Onko teillä mitään tietoa tästä? Please, Mr. Riker, you have the floor to answer. Olkaa hyvä, te voitte vastata puoli minuuttia teillekin. Yeah, that's a very good... Ihan hyvä kommentti ja nyt voidaankin nähdä, että sopimukset tehdään ylhäältä alaspäin, huono laaduttomia. Ja jos annetaan paik- sopimukset paikalliselle yritykselle, silloin rahat käytetään uudelleen ja syötään uudelleen ja näin pidetään työpaikoista kiinni ja keskiaikavälillä tämä vähentää sitten menoja eh, hallituksen tasolla tietenkin. Olen tietysti täysin samaa mieltä. On aika sille, että säännöt muuttuvat, jotta voidaan pitää rahat tasolla ja auttaa taloutta siellä. Seuraavaksi puheenvuoron, tai, mutta toistan kuitenkin ensin, mitä äsken sanoin. Nämä sähköiset näytöt eivät näytä oikeaa puhujajärjestystä johtuen teknisestä häiriöstä, joten kunnes tämä tekninen virka, virhe on korjattu, niin, niin älkää seuratko näitä näyttöjä. Seuraavaksi Rouva Sasinski, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Avoimuus ja tiettyjen sääntöjen noudattaminen, kun julkisessa hankinnassa ovat luonnollisia tavoitteita. Tämä on pelkkää puhdasta järkeä, eikä tässä tarvittu tarjota tätä tekstiä, vaikka me tuolla tätä loogisesti. Tässä ei kuitenkaan puhuta näistä tavoitteista. Avoimuuden ja rehellisyyden velvoitteet liittyvät muihin säädöksen kautta niin ilmeisiä. Jos jatkuvasti avataan julkiset hankinnat kolmansille maille, on todellinen ongelma. Tämä liittyy suverenisuuteen ja riippumattomuuteen. Julkisten viranomaisten pitää voida laatia riippumattomalla tavalla sovellettavia kriteerejä, kun valitaan niitä yrityksiä, jotka, joille tarjous menee läpi tässä on suuri ero ultraliberalisteen ja kansallismielisten välillä, jotka haluavat suojella omaa maataan. Meille taloudelliset tavoitteet, sosiaaliset ja ympäristötavoitteet ovat vilpittömiä tavoitteita, joita te jatkuvasti äh, esineellä äh, käytätte omiin poliittisiin tavoitteisiin. Sisämar- äh, näihin markkinoihin liittyy strategisia etuja. Me ymmärrämme tämän kansallisen mm, edun asiassa ja sen takia tulemme äänestämään tekstiä vastaan. Kiitoksia. Nyt olemme lopettaneet puhujat, jotka ovat edustaneet omaa poliittista ryhmäänsä. Sitten edustaja Onjets äh, riippumattomista. Kiitos. Kun äh, kuuntelin teitä, niin kuulostaa siltä, että julkiset hankinnat eh, ovat hieno lähde, eh, tulonlähde meille kaikille. No, mutta ei nyt kuitenkaan, koska kysymyshän on siitä, että viralliset eh, virkamiehet käyttävät muiden ihmisten rahoja. Ja se ei ole hyvää. Kaikkien parasta on käyttää omaa rahaansa asioihin, joita tarvitsee. Jos ei tee niin, niin silloin tämä on rahaa, jota ei ole käytetty hyvin. Mitä me teemme kaikilla niillä, tätä, tällä, kaikilla niillä alueilla, joissa valtiota ei tarvita. Jos me jätämme pois, niin meidän ei tarvitsisi olla tekemisissä epärehellisten virkamiesten kanssa. Ei voida poistaa korruptiota, jos käytetään julkista hankintamenettelyä. No tässä perustutaan matalimman hinnan periaatteeseen, se on helppo eh, nähdä, mutta jos käytettäisiin sosiaalisia kriteereitä, niin tuntuu siltä, että vain yksi henkilö tarvitsee näitä sosiaalisia kriteereitä, eli tämä kyseinen virkamies. Eli mitä tässä pitäisi tehdä? Heittäytyä, vetäytyä niiltä alueilta, missä meitä ei tarvita. Sitten Rova Niibler, kaksi minuuttia. Kiitos paljon arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Minä haluaisin mielelläni viitata erityisesti yhteen kohtaan kollega Koilion hienosta mietinnöstä. Pidän erityisen tärkeänä sitä kohtaa, että puhutaan siitä, että 2006-2016 yhden tarjouksen tekijän ovat nousseet, eli kolmannes johtaa siihen, että saa vain yhden tarjoajan. Minun mielestäni tämä on todella huolestuttava luku. Ja jos pohditaan sitä, mistä tämä johtuu, niin pitää kyllä ottaa huomioon että PK-yrityksille ehkä on liikaa työtaakkaa siitä, että pyritään osallistumaan tarjouskilpailuun. Meillä omalla alueellani on uusi koulu. Oltiin yli viiden miljoonan rajan Euroopan laajuinen tarjouskilpailu ja kuitenkin vain yksi paljon tarjoaja. Ja tietenkin ollaan hyvin pettyneitä, kun valtava hallinnollinen työ kattaa koko Euroopan ja sitten ei ole montaa kiinnostunutta. Sitten pohditaan, että pitääkö todella kaikki tarjouskilpailut järjestää Euroopan laajuisesti. Haluaisin painottaa sitä, että julkisissa hankinnoissa pitää totta kai ottaa julkisen tahan tarpeet huomioon, mutta olisi hyvä, jos ei nyt ihan heti piakkoin, mutta seuraavan uudistuksen yhteydessä voitaisiin keskustella uudestaan vielä näistä raja-arvoista – Tämä on hyvä väline. Me tarvitsemme kyllä avoimuutta, tarvitsemme reilua kilpailua julkisten hankintojen osalta, mutta ei voi käydä sitten niin, että kolmannes niistä menee tavallaan ihan hukkaan. On pohdittava, mistä se johtuu. Juuri rakennusaralla esimerkiksi olisi korjaamisen tarvetta. Bayerissa omalla alueellani koulun rakentaminen ei varmaankaan kiinnosta kyproslaista tai portugalilaista firmaa. Tämä pitäisi ottaa huomioon. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rovarisierille. Kiitoksia puhemies. Kiitän varjoesittelijä herra Taravela tästä työstä Tiedämme, kuinka tärkeitä julkiset hankinnat taloudessa ovat, 14 prosenttia BKT, 2 miljardia euroa, siis tällä tavalla voidaan muuttaa talouksia. Tässä ei pyritä vain maksimoimaan taloudellista voittoa. Viimeinen lainsäädäntöpaketti, joka on vuodelta 2014, ikävä kyllä, sitä on, se on tavallaan alikäytössä julkisilla hankintamarkkinoilla ja siinä on kuitenkin mukana paljon joustoa, jotta voidaan käyttää kriteerejä muitakin kuin alhaisimman hinnan kriteerejä ja ottaa huomioon sosiaalinen osallistaminen, ympäristölaatukysymykset, kun valitaan tarjouksia. Uusi paketti tuo hiukan lisää, jotta paremmin tunnetaan näitä uusia mahdollisuuksia. Pyritään kouluttamaan julkisen, julkisen hankintojen ammattiihmisiä, jotta he ymmärtävät, mit, miten tämä voi vaikuttaa myönteisemmin ja kestävällä tavalla talouteen. Kiitoksia. Sitten edustaja Kölmel, minuutti. Kiitos puhemies. Julkiset hankinnat on hyvin arkaluontoinen asia, jossa valtion täytyy osoittaa, että se käyttää kansalaisten rahoja varoen. Eli on paljon asioita, jotka täytyy huomioida. Ensinnäkin kaiken täytyy kulkea sääntöjen mukaan. Toisaalta täytyy huomioida myös säästeliäisyys myös tasapainoon niin, että kansalaiset näkyvät, mitä valtio tekee heidän rahoillaan. Täytyy olla avoimuutta. Eli erityisen tärkeää on, että tämä menettely tehdään sillä tavalla, että todellakin jokainen kansalainen ja yritys voi nähdä, mitä tehdään. Samanaikaisesti voimme olla menestyksekkäitä vain, mikäli tämä menettely on myös mahdollisimman epäbyrokraattista. Kuten edustaja Nieblerkin sanoi, me emme voi äh, vetää kaikkea äh, samalla kammalla. Meidän täytyy äh, voida viedä nämä menettelytavat tehokkaasti lävitse. Teoriassa kyllä näin on, mutta käytännössä ei, koska yritykset eivät kykene täyttämään kaikkia edellytyksiä. Siksi meidän täytyisi ehdottomasti miettiä, emmekö voisi joillain sektoreilla muuttaa kynnysarvoja sillä tavalla, että me emme turhaan äh, estä tiettyjä yrityksiä? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Eichhout. Puolitoista minuuttia. Dank u wel, voorzitter. En... Kiitos. Voor uh, dit rapport. En ik denk inderdaad... Kiitos paljon. Haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Vuonna 2014 tehdin uudistus, joka on merkittävä parannus. Nyt ei katsota ainoastaan hintaa, vaan myös laatua. Tämä on tärkeä parannus. Alankomaissa tämä on johtanut myös uusiin ongelmiin, joka liittyy asioihin, jotka hoidetaan kunnallisella tasolla Alankomaissa. Se liittyy siihen, että hoivan ostamisessa – ei ehditä niinkään paljon hoitaa ihmisiä, vaan joudutaan hoitamaan valtavasti byrokraattista työtä, jotta voidaan vastata vuoden 2014 sääntöjen mukaan. Tämä on varmasti tärkeä asia komission huomata, kun komissio haluaa vähentää turhaa sääntelyä. Euroopan komissiolle on esitetty kansallisesta parlamentistamme kysymyksiä komission suuntaan, mutta haluaisin mielelläni kysyä kahta asiaa ja saada niihin vastauksen. Oletteko valmis antamaan jäsenvaltioille enemmän tilaa, jotta voidaan huolehtia siitä, ettei synny turhaa ongelmia juuri hoitoalalla? Ja toiseksi, katsotteko, miten sosiaalipalveluiden ottaminen tämän direktiivin alle vaikuttaa? Kiitos. Kiitoksia. Meillä on nyt hyviä uutisia teille. Nyt on korjattu tämä tekninen vika näytöissä. Seuraava puhuja. Hänen pitäisi olla herra Pretzel, mutta hän käy salissa aika paljon poissa, en tiedä mitä tapahtuu. Mutta seuraavaksi sitten edustaja Tsarianopoulos. Οι δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή η ιδιωτική εκμετάλλευση δημόσιας περιουσίας, από την... Mitä tulee julkiseen omaisuuteen ja julkisiin hanka- hankintoihin, tässä on kysymys valtavista summista globaalisti. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että nämä sopimukset EUn ja kolmasien maiden välillä ovat oikeita ja hyviä ja että ne eivät johda monopoliasemiin. Usein äh, tämä johtaa tällaisten nopeiden menettelyiden äh, tsunamiin, nopeita menettelyitä äh, satamille, teille, vedelle, rannoille, öljylle ja niin edelleen. Ja tämä merkitsee siis sitä, että myydään valtion omaisuus ne luonnon resurssit, luonnonvarat, joita meillä on, ne ovat asia, jota meidän täytyisi voida hyödyntää toisenlaisella tavalla. Ainoa tapa päästä tästä kurjuudesta eroon on se, että tätä varallisuutta äh, valvovat työntekijät. Edustaja Seinfeld, kaksi minuuttia. E, Kiitoksia puhemies. Nyt puhumme ratkaisevan tärkeästä aiheesta. Se ei ole tärkeää vain työmarkkinoiden kannalta tärkeä kysymys, mutta myös ajatellen rahavolyymeja on ikävää, miten direktiivi 2014 on sovellettu. Nyt haluaisin ottaa esille joitakin kysymyksiä. Meillä on usein vain hintakriteeri käytössä, mutta pitäisi olla muitakin perusteluita, kuten laatu. Myös meidän pitää ottaa huomioon koko elinkaari tuotteissa tai palveluissa ei vain tämä alkuvaihe projekteissa niin hinta meidän pitää ottaa huomioon myös kehityksen tahti ja miten käyttöön tulee uusia teknologisia sovelluksia. Julkisten hankintojen ei pitäisi vain heijastella, vaan myös vauhdittaa teknologista kehitystä. Meidän pitäisi pystyä vähentämään ylimääräistä byrokratiaa ja tehostaa julkisten hankintojen sektoria. Yrityksellä täytyy olla mahdollisuus sopeutua muutoksiin koskien töiden toteutusehtoja. Esimerkiksi meillä ei ole nyt niin paljon työvoimaa käytössä. Tämä tarkoittaa korkeampia työvoimakustannuksia ja korkeita resursseja, materiaalikustannuksia mutta meillä on tätä tarvittavaa joustoa ja monet yritykset yksinkertaisesti vain luopuvat ja eivät osallistukaan tarjouskilpailuihin. Tarvitaan myös suurempaa symmetriaa siinä, miten päästään EUn julkisen hankinnan markkinoille ja missä määrin me pääsemme kolmansien maiden markkinoille. Kiitoksia. Edustaja Mitsi, minuutti. Micro, please. Gracias, Kiitos puhemies. Tässä mietinnössä esitellään strategiaa, joka jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön, jotta voidaan huolehtia julkisten hankintojen järjestelmästä, joka voi toimia uuden teknologian kautta. Näin voidaan huolehtia sellaisesta strategiasta, joka on helpommin kansalaisten saavutettavissa, samoin kuin yksityisten yritysten ja viranomaisten. Tämä on todella tärkeä mietintö, koska se luo e-hankintajärjestelmän, joka helpottaa avoimuutta. Samalla luodaan alusta, jotta voidaan huolehtia siitä, että EU-standardia noudatetaan korrektimmin. Täytäntöönpano on hyvin tärkeää. Malta on jo täytäntöönpannut eurooppalaista lainsäädäntöä julkista hankinnoista jo ennen muita jäsenvaltioita, joten – todella vetoaisin muihin jäsenvaltioihin, että todella noudatetaan avoimuuden hengessä tätä direktiiviä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Fontules. Erityisesti tietyissä maissa tämä voi johtaa korruptioon, julkiset hankinnat voivat johtaa korruptioon ja on tärkeää, että laajennamme näitä kriteereitä niin, että voisimme parantaa menettelytapoja niin, että ne olisivat äh, kohdennetumpia ja olisi vähemmän byrokratiaa ja niitä olisi helpompi valvoa. Ei saa olla niin, että alin hinta on ainoa, joka määrittelee äh, kilpailun Jäsenvaltiolla täytyy olla myös viimeinen sanansa sanottavana, kun on kysymys markkinoiden jakamisesta. Meidän täytyy huolehtia myös se, että saamme juurittua korruptiota. Tarkoituksenahan on huolehtia siitä, että jotkut eivät kykene kynimään toisia. Edustaja Grappini. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, kollegat, on hyvä asia, että olemme saaneet parlamentin mietinnön aiheesta positiivista analysoida direktiivipakettia koskien julkisia hankintoja. Sitä paitsi 2014 en ollut kovinkaan tyytyväinen tähän direktiiviin ja olinkin ihan oikeassa. Mielestäni direktiivit ovat hiukan liian yleisluontoisia ja jättävät tilaa aika huomattaville eroille jäsenvaltioiden kesken, mitä tulee kansallisiin strategioihin julkisissa hankinnoissa. En tiedä, miten voidaan ratkaista tiettyjä kysymyksiä, esimerkiksi valitukset. Tämä pidentää paljon aikaa ajan, äh, investointeja, ei ole selkeitä kriteereitä, määritelmiä siitä, kuka voi valituksen tehdä. Esimerkiksi joku liike ei voi tehdä valitusta infrastruktuuri, tieinfrastruktuureista tietenkään. Komissio odottaa, että yli 60 prosenttia hankinnoista ei tapahdu alhaisimpaan hintaan. Sitten on mm, minun mieltäni lääkintäalan hanke pitäisi sulkea tästä pois. Kiitos. Sitten nämä virallinen puhujalista on käyty loppuun ja sitten puhujalista ilman puhujalistaa seitsemän puhujaa. Edustaja Dorfman, minuutti. Kiitos puhemies, että sain puheenvuoron. Olin esittelijä Envin lausunnon osalta ja tässä näytti siltä, että puheenjohtaja on sen kirjoittanut, mutta se oli oikeastaan minun tekstini, jossa olen keskittynyt juuri elintarvikkeiden hankkimiseen – Ajatellen vaikka lasten tarhoja, kouluja tai sairaaloiden ruokaa. Juuri siellä asiakkaat ja lasten vanhemmat ennen kaikkea haluavat paikallista tuotantoa ja joskus sitten julkisten hankintojen kautta joudutaan ostamaan sellaisia tuotteita, jotka joudutaan kuljettamaan kovin kaukaa. Ymmärrän toki Euroopan sisämarkkinat, hyvä ajatus ja järkevä, mutta juuri tällaisissa tapauksessa pitäisi voida joustavasti ottaa huomioon viranomaisten ja näiden palveluiden käyttäjien toiveet ja huolehtia siitä, että mahdollistetaan paikallinen tuotanto. Julkisissa hankinnoissa pitää löytää sellainen mahdollisuus, että näissä tapauksissa voidaan ostaa paikallista tuotantoa. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Palmer. Το Niin, itse asiassa vierasgallerialla ei saa osoittaa suosioita, ei saa taputtaa. Voitte kyllä kuunnella sitten edustaja Palmer. Puhemies, olen pitkälti samaa mieltä, mitä tänä aamuna on sanottu, kun keskustellaan siitä, että täytyy saada enemmän pekortyksiä mukaan näille markkinoille ja myös paikallisia vapaaehtoisjärjestöjä, hyvän tekeväisyysjärjestöjä, mutta asia, jota haluaisin erityisesti tässä korostaa, liittyy skandaaliin, joka on tällaista nykyajan orjuutta. Esim- näitä esimerkkejä on yhä enemmän kautta EUn Omassa maassani 136 000 ihmistä arviolta on joutunut nykyajan orjuuden uhriksi viime vuonna. Oli siis varsinainen skandaali, jos nykyaikainen äh, orju orjuus saisi tukea julkisista varoista koskien äh, toimitusketjuja ja julkisia hankintoja, kun tehdään näitä ta- tarjoussopimuksia. Minä toivon, että parlamentti tänä aamuna voi tukea toimia, joilla puututaan tähän vitsaukseen. Tarvitaan peruskirja ny- nykyaikaista orjuutta vastaan. Tällaisia allekirjoitetaan yhdessä kuningaskunnassa kuntatasolla. Mitä tulee julkisiin hankintoihin, eh, tällaista asiaa ei voisi sitä kautta peitellä. Edustaja Matthews, minuutti. Thank you, Mr. President, for... Kiitos puhemies, että sain puhua tästä tärkeästä aiheesta. Mitä tulee valtion julkisiin äh, han, hankintoihin, niin iso, isot yritykset ovat niitä, jotka yleensä saavat näitä hallitusten sopimuksia, mutta pienet ovat kauniimpia. Pienet voivat olla tehokkaampia ja hyvin usein myös halvempia kuin heidän suuret kilpailijansa. Ikävä kyllä kuitenkin pienet yritykset jätetään usein näiden kilpailuiden ulkopuolelle. Ja sen vuoksi minä todellakin mielelläni tuen tätä mietintöä, jossa pyritään puuttumaan tähän asiaan. Mutta meidän täytyy mennä vielä pidemmälle. Minun alueellani pienet yritykset kärsivät usein myöstyneistä maksuista, liiallisesta byrokratiasta byrokratista, kaiken näköisistä byrokraattisista esteistä, jotka heidän on ylitettävä, jotta saavat näitä sopimuksia ja että saavat maksun tehtyään työn. Pieni on kaunista, pienet ä, äh, yritykset ovat hyvä diili ä, äh, hallitukselle ja ä, äh, työlle. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Epitidios, minuutti. Kiitos paljon, puhemies. Jokainen jäsenvaltio toimii sopimuksia eri yritysten kanssa, jotkut ovat oman maan yrityksiä, toiset ulkomailta. Niin julkisten hankintojen sopimukset ovat hyvin tärkeä taloudellinen tekijä. Ja usein on kyse strategisesti tärkeistä rakennus-, energia-, telekomtöistä ja niin edelleen. Ja näiden sopimusten kautta hallitus pyrkii edistämään taloudellista ja muuta politiikkaansa – kunhan kaikkea ei anneta kuitenkaan vieraiden käsiin, kuten Kreikan pelastamisen yhteydessä. Tärkeää on huolehtia siitä, että me saamme pääsyn kolmansien maiden markkinoille, koska protektionismin takia kolmannet maat ovat luoneet esteitä ja se vaikeuttaa eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin jos haluamme huolehtia tasapainosta ja reilusta kilpailusta. Silloin Euroopan unionin maiden on voitava päästä hyötymään näistä uusista säännöistä. Kiitos. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, koleżanki i koledzy. Zamówienia publiczne. Kiitos Julkiset hankinnat ja siihen liittyvät säännöt ovat hyvin tärkeä osa, kun pyritään saamaan aikaiseksi toimivaa julkista hankintaa sekä paikallisella että korkeammalla tasolla. Ja sen vuoksi minusta tämä on erittäin hyvä aloite ja tässä on kuusi erillistä prioriteettia. Julkisissa hankinnoissa täytyy olla ennen kaikkea ymmärrettävä ja selkeä ja siksi minä tuen tätä vaatimusta, että kaikkea on yksinkertaistettava mahdollisimman pitkään. Meidän on käytettävä kaikkia mahdollisia välineitä, kuten esimerkiksi uutta teknologiaa ja sähköisiä julkisia hankintoja. Ja täytyy painottaa sitä, että on hyvin tärkeää, että meillä on selkeät kriteerit julkisille hankinnoille, eikä vain käytetä lähtökohtana alinta hintaa. Meidän täytyy miettiä myös laatua ja sitä, että meillä on hyvä tasapaino. Kiitoksia, edustaja Marjas Minut. Puhemies, kiitoksia. 250 000 mm, virkamiestä myöntää näitä sopimuksia julkisten hankintojen saralla, onko se palvelusta tai tavaroista tai varusteista, puhumme miljardeista. Tämä on valtava osa BKT. Tässä on kyseessä iso määrä veromaksajien rahaa, niin kuin voitte ymmärtääkin. On osoitettu että mitä tulee julkisiin hankintoihin, niihin liittyy valtavasti skandaaleja. Julkiset, julkiset hankinnat voisivat tukea taloudellista kasvua, luoda työpaikkoja, julkiset hankinnat voisivat myötävaikuttaa vaikuttaa siihen, että maa kehittää omia strategioitaan ja ottaa huomioon ympäristöstrategioita ja niin edelleen. PK-yritykset ovat saaneet vain 45 prosenttia sopimuksista osalleen. 55 prosenttia on perustunut alhaisemman tarjouksen perusteeseen. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että aina saa takeen tehokkaasta tuloksellisesta työn suorituksesta. Kansainvälistyminen on luomassa ongelmia EUlle, koska se on avannut markkinat niin kuin tapahtui TTIPin kohdalla, mutta muut maat silti vieläkin pitävät markkinansa tiukasti suljettuina. Meidän pitää yrittää saada tällaisia kansallisia tai paikallisia etuisuusjärjestelmiä, joita voimme edistää omia, oma, omien yritysten kilpailukykyä. Yes. Kiitoksia sitten edustaja Striveski, minuutti. Hän on viimeinen puhujamme tässä. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies. Minun on todettava, että tuen sitä, että rajataan sitä määrää julkisia varoja, jotka käytetään julkisiin hankintoihin. Ja myöskin vastustan sitä, että paikallishallinnon pitäisi tällä tavalla lähteä taloustoimiin. Heitä pitäisi valvoa erityistoimin. Se on minun mielipiteeni. Haluaisin kiitellä esittelijä Koelioa. Hän on tehnyt oikein hyvää työtä. Pari seikkaa vaikuttaa hankintoihin. Ensinnäkin ulkoiset tekijät, juridiset puitteet. Ja toinen on se, miten täsmällinen on koko hankinta menettely käsittelyyn. Ja tuo toinen asia on nyt kyllä monimutkaistumassa entisestään. Kiitoksia. Tämä vaihe ilman puhelista päättyy tähän ja vuorossa on komission jäsen Vienkovska. Uh, how important this subject is. Uh, Keskustelta on käynyt selville, kuinka tärkeä aihe on. Ja jälleen kerran toistan, että syy siihen, miksi päätimme hyväksyä kyseisen paketin, ei joudu siitä, että se lainsäädäntö, mutta se on uutta, tuoretta, mutta meidän me katsotaan myös sitä mieltä, että tämä on hyvä lainsäädäntöä. Huonoa on tämä täytäntöönpano. Lains... Niin kuin teistäkin sanoitte, ei ole tarpeeksi joustoa, mutta joustoa kyllä löytyy lainsäädännöstä ja liikkumavaraa. Tietysti lakia pitää noudattaa, mutta se antaa kuitenkin aika paljon liikkumavaraa. Esimerkiksi mitä tulee sosiaalialan palveluihin, tai voidaan sulkea pois kevyiden järjestelyiden kautta tai integroida kaikki sosiaaliset kriteerit tarjouskilpailuihin. Tämä, laadimme ohjeistusta tästä aiheesta, mitä tulee sosiaalisen julkisiin hankintoihin, jotta jäsenvaltiot saavat sinne apua. Olemme myös samaa mieltä siitä, että julkisten hankintoiden digitalisaatio on hyvin tärkeä kysymys. Toisaalta se huomattavasti meidän mielestämme parantaa avoimuutta, esimerkiksi maksuviipeet ja toisaalta se, tämä tulee lisääntymään. Voimme nähdä, että jäsenvaltiot, jotka ovat toteuttaneet sähköisiä hankintoja, se on lisännyt pk-yritysten osallistumista, mutta tietenkin meillä on vain harvoja jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet käyttöön tiettyjä vaihtoehtoja, mutta komissio puoltaa sitä, että koko julkisten hankintojen kaaretutaisen huomioon tai sykötutaisen huomioon. Sitten paikallistaso on tärkeä, niin kuin tekin sanoitte, ymmärrän tämän täysin. Minulla on itselläni paljon henkilökohtaista kokemusta julkisista hankinnoista. Täytyy sanoa, että kyseessä ei ole eurooppalainen lainsäädäntö, joka tässä olisi taakkana yrityksille, vaan tämä äh, liiallinen sääntely kansallisella tasolla äh, siinä vaiheessa, kun siirretään direktiivi kansallisen lainsäädäntöön. Se on vakava ongelma kaikkialla Euroopassa ja tämän takia tai nyt ei tietenkään ole hetki sille, että mietitään mitään muutto, muutoksia lainsäädäntöön, mutta tällainen kumppanuus, jota haluamme luoda, näke, ohjeistus on tärkeä. Joskus vain pelko estää ihmisiä tekemästä oikeita päätöksiä, koska heillä ei ole tarpeeksi tietoja, taitoja, eivät tiedä miten toimia. Myös se, että direktiivi on saatettu myöhään kansalliseen lainsäädäntöön, se on yksi suurimmista vajeista tilastotietojen pohjalta. Esimerkiksi Saksassa näin on, koska eh, siellä direktiivit siirretään kansalliseen lainsäädäntöön varsin myöhään. Meillä ei oikeastaan ole tilastotietoja siitä, miten tämä toimii kentällä tai käytännössä. Lisäisin vielä sen, että sitten kun olemme tämän hyväksyneet, olemme soveltaneet sääntöjä suuriin investointihankkeisiin. Tämä on vasta alkanut. Autetaan julkisia ostajia soveltamaan sääntöjä ja välttämään ongelmia silloin, kun tarjouskilpailussa on isot summat pelissä olemme levittäneet hyviä ohjeita ammattimaistamisesta, olemme antaneet ohjeita innovoinnista. Seuraava ohjeistus koskee sosiaalisia aiheita julkisissa hankinnoissa. Olen sitoutunut tähän aiheeseen vahvasti ja haluan jatkossakin käydä keskustelua teidän kanssanne, koska tämä aihe todella on sen arvoinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän päättyy keskustelu aiheesta. Tai anteeksi vielä esittelijä Kooli saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Kiitän kaikkia ja kiitän komission jäsentä hänen huomioistaan. Meillä on nyt seuraava, selkeästi asia, jossa Eurooppa on hoitanut asiat hyvin, jossa me osoitamme myös, että me olemme ajoissa hyväksyneet puitteet ja että ongelmat ovat tapahtuneet siitä, että jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet tämän hitaasti ja jopa väärin. En, eli meidän täytyy nyt vaatia enemmän jäsenvaltioilta niin, että ne eivät haittaa sitä, mitä me olemme täällä Euroopan tasolla päättäneet. Kolme asiaa. Minusta tuntuu, että meillä on suuri konsensus eh, tavo- yhteisten tavoitteiden suhteen. Tämän välinen tulee huolehtia siitä, että saamme enemmän avoimuutta, jotta voimme taistella korruptiota vastaan, saamme rehellisempää kilpailua ja eh, että meillä on välineet, joilla saadaan aikaan ekologisempaa, eh, kestävämpää taloutta ja kiertotaloutta ja huomioidaan myös sosiaaliset kriteerit. Ja kolmas elementti on se, että huolehdimme PK-yrityksistä. Se on käynyt täällä hyvin laajasti esiin. Minä en ole ainoa, joka sitä puhui, vaan oikeastaan kaikki muutkin. Ja sitten kolmanneksi vielä digitalisointi, ei ainoastaan menettelyiden yksinkertaistamisen, vaan sen vuoksi, että sitä kautta saadaan enemmän avoimuutta. Nämä ovat ne asiat, joista olemme samaa mieltä. Me haluamme huolehtia siitä, että veronmaksajien rahoja käytetään hyvällä tavalla ja äh, et, toivon, että äänestyksessä parlamentti antaa tästä hyvin selkeän signaalin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Keskustelu on päättynyt ja äänestys hoidetaan vielä tänään. Seuraavana esityslistalla keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteen loukkauksista. Ensimmäinen keskustelu koskee tiedotusvälineiden vapauden heikentymistä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter 97 verkkosivuston tapausta. Antaisin minuutiksi puheenvuoron edustaja Puhemies, olen varovaisen tyytyväinen toimista Valko-Venäjän viranomaisen vastaan osana laajempaa EU-strategiaa olla yhteydessä tähän eristäytyneeseen maahan, mutta nyt kun Kr- Kriminen liitettiin Venäjään ja on jännitteitä Ukrainassa, niin ehkä presidentti lukaenka on jotenkin Tämän takia hyväksynyt paremmat suhteet EUn kanssa tavallaan vastapainona Venäjälle peläten, että äh, hänelläkin voisi sama kohtalo kuin Ukrainassa. Tämä voi johtaa tuloksia, mitä tulee suurempiin vapauksiin ja ihmisoikeustilanteen parannamiseen valko ja voisi avata maata lännen suuntaan niin kuin tämän verkkosivuston tapaus, 197 tapaus, tämä ajattelu oli kyllä aivan liian optimistista. Meidän tekstimme tekee selvästi, että journalista ja poliisi jahna, jahtaa tavallaan säännöllisesti ja pelottelee heitä on kuoleman uhkauksia. Joonas Sirarina kohtaa tämä on hyvä esimerkki tästä. Toivottav- jos, toivottavasti se, että presidentti muuttaisi tapojaan, se on ehkä liian ennakasta, mutta haluamme jatkossakin tukea eri järjestöjä, kuten Charter 97 järjestöä, ja että ehkä joskus saadaan vapaa demokraattinen valko aikaan. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoronsa edustaja Astrovicius minuutiksi. Hänkin on laati. Kiitos puhemies, kollegat. Päätöslauselman aiheena on ihmisoikeudet valko -Venäjällä. Puhumme tiedotusvälineiden vapaudesta tai vapauden puutteesta ja siitä, että valko häiritään ihmisiä jatkuvasti. Kaikki ihmiset, jotka kommentoivat netissä, joutuvat rekisteröitymään ja KGBlle lähetetään heidän tietonsa ja siellä on rajallisesti mielikuvitusta, kuten kaikki tiedämme. Haluan hyvin selkeästi sanoa ensinnäkin sen, että se ei riitä, että sanomme yhä uudestaan, että tuemme Charter 97 verkkosivuja komission ja ulkosuhdehallinnon on huolehdittava siitä, että tämä saarto nostetaan. Tämä verkkosivusto tarvitsee Euroopan unionilta taloudellista tukea. Toiseksi, Lukashenkan toimien kautta tuetaan myös Ostrovetsin ydinvoimalaa ja se haittaa valko Hänen toimintansa haittaa valko ja muidenkin kansalaisten oikeutta turvallisuuteen. EU:ssa pitää katsoa selkeitä sääntöjä ja sitä selkeitä vaatimuksia, eikä pyrki olemaan mukava. Komission ja ulkosuudenhallinnon ei saisi soisi olevan näin naivi. Minä toivoisin, että lakataan neuvottelemasta kumppanuusasioista. Edustaja Rope, puolitoista minuuttia. Mininke, Komission jäsen, kollegat. Valko-Venäjä tänä päivänä on esimerkki, joka selkeästi osoittaa, miten ihmisoikeusrikkomukset ja medioiden, vapaiden medioiden estäminen voi vaarantaa koko alueen vakauden ja koko mantereen vakauden. Valko-Venäjä on selvinnyt maailman suurimmasta ydinkatastrofista ja nyt se on lähdössä uusiin ydinvoimalla seikkailuihin, joka voi johtaa vielä pahempiin seurauksiin kuin Chernobyl. Valko-Venäjä on suitsinut äh, omaa vapaata mediaan, esimerkiksi Charter 97. Samanaikaisesti Putinin hallinto saa rakentaa ydinvoimala hirviön äh, EUn rajalle, koska äh, ja, ja jopa Neuvostoliitto päätti olla rakentamatta tällaisia Tchernobylin onnettomuuden jälkeen. Minulta kysytään, jatkuvasti, mitä EU tekee, jotta voimme turvata Euroopan unionin ydinturvallisuuden. Haluankin kysyä komissiolta, miten varmistamme tämän uuden Ostrovitsen ydinvoimalan stressitestin? Miten varmistatte, että se täyttää kaikki EUn vaatimukset? EUn veronmaksajien rahoja menee miljoonaa valko ja ettekö te usko, että niitä käytetään tämän ydinvoimalan rakentamiseen? Riamudi. Kiitos, edustaja Möydi, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Vapaa riippumaton lehdistö on olennainen eurooppalainen arvo ja sen pitää olla keskeinen osa EUn suhteita valko kanssa. Chato 97 verkkosivusto on selkeä esimerkki siitä, milloin arvojamme vastaan varmaan heikennetään heidän. Niin sivustonsa suljettiin, valko ja myöhemmin myös Venäjällä pyrittiin estää val- valistunutta yleistä keskustelua. Myös sosiaalista mediaa ja muita sivustoja estetään toimimasta ja pyritään estämään va- ilmaisunvapautta. Tämä osoittaa, kuinka huolittavasta suunta- huolestuttavasta suuntauksesta on kyse jo aikaisemmin jo so- sortavassa tilanteessa. On erittäin hu- huolestuttavalla tavalla on toimittu myös riippumattomia ammattijärjestöjä vastaan. Vuonna 16 EU poisti monia sanktioita Valko-Venäjän suuntaan koskien henkilöitä ja yrityksiä ja halusi toimia myötäisessä hengessä toivoen, että paremmat suhteet saisivat aikaan paremmat perusvapaudet. Nyt on tullut selväksi, että tämä ei toimi. 197 tapaus ja AY-liikkeen edustajien tapaukset hiljattain osoittavat tämän epäonnistumisen aivan selvästi. Nyt on aika toiminnalle. Ulkosuhdehallinnon pitää saada rahoitusta, jotta voidaan auttaa järjestöjä kuten 197 ja Belsat TV-kanava, jotka riippumattomalla tavalla tiedottavat asioista. Rahoituksen pitää olla suoraa ja sen pitää päätyä sinne ripeästi EUn tuki Valko-Venäjälle. Se täytyy olla ehdollista ja tarvitaan seuraamuksia, jos ei eivät ehdot täyty. Häirintä, kuoleman uhka, uhka, uhkaukset ja van, vangitsemiset koskien AY-liikettä esimerkiksi, nämä ovat sellaisia rikkomuksia, joiden pitäisi maksaa valko sen EUn antama tuki. Kiitos oikein paljon. Edustaja Orban Crespo, puolitoista minuuttia. Eh, presidente. Kiitoksia puhemies. Jälleen edessämme on kaksinainen mittateko, jota parlamentti käyttää. Päätöslausunnossa korostaa ihan oikein sortoa ja sortohenkeä, jossa siellä eletään. Ja tämä estää kaikki tiukemmat suhteet EUn kanssa ja laajemman osallistumisen itäiseen ulottuvuuteen. Kuitenkin 2014-2017 välillä EUn avustus valko naapuruusvälinten kautta oli 91,5 miljoonaa euroa. Sopimus keskittyy aivan erityisesti eh, eh, henkilö henkilöresurssiin ja keskittyy ulkorajoihin, jotta estettäisiin muuttovirta ja tästä kautta on tuettu näitä pidätyskeskuksia, joille muuttovirtaa suunnataan. Tässä siis rikotaan ihmisoikeuksia vastaan valko mutta suljemme samalla silmämme, maksamme heille paljon rahaa siitä, että että siellä var, var, hoidetaan rajoja erittäin tiukasti. Turvapaikkajärjestelmä puuttuu valko ja, ja he palauttavat ihmisiä maihin, joissa uhka vainosta on suuri. valko on jälleen esimerkki siitä, miten kaikki toimii, jos vain unionin muuttovirta saadaan pysähtymään. Se on todella huolestuttava tällainen kaksoistandardi, jota monet poliittiset ryhmätkin täällä osoittavat. He eivät halunneet ottaa tätä asiaa ollenkaan huomioon tässä tekstissä. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Stettina. Ja hän on viimeinen laatioista. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Hyvää huomenta. Vapaat tiedotusvälineet, riippumaton lehdistö. Lukashenkon ykkösviholliset. Toimittajat ja riippumaton media ovat altistuneet jatkuvalle häirinnälle. Charter 97 verkkosivut ovat olleet jumissa jo lähes vuoden. Vuonna 2010 yksi yhteisperustajista murhattiin. Toiminta pakotettiin maan ulkopuolelle vuonna 2011 toimi lähdettiin Puolasta – Elokuussa tänä vuonna tehtiin monta pidätystä ja toimittajat joituvat istumaan vankilassa. Viime vuonna noin sata toimittajaa vangittiin. Pari vuotta sitten purettiin valko kohdistuvia toimia. Ja nyt haluaisin kyllä vedota siihen, että yhteistyömme ehdollisuus – muistetaan. Se, että on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja vapauksia. Lukashenko osoittaa, että hän ei halua lisää demokratiaa. Hän vain kiristää tilennettä ja häiritsee niitä, jotka haluavat kertoa muille, mitä maassa tapahtuu. Diktaattoreihin ei saa luottaa. Verkkosivusto Charter 97 lähti liikkeelle liikkeen pohjalta, joka sai innostusta – Charter 77 liikkeestä. Ja siksi samoin kuin tsekkiläiset, myös valkovenäläisten on toimittava vapautensa puolesta. valko vapaus liittyy myös meihin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt siirrytään puhujiin ryhmien nimissä. EPP-ryhmän nimissä edustaja Strojevski, yksi minuutti jako przewodniczący delegacji do spraw kontaktów z... Kiitos puhemies. Olen valko valtuuskunnan puheenjohtaja. Minulle on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että käydään täsmällistä keskustelua tästä aiheesta. En halua toistaa kaikkea sitä, mitä kollegat ovat sanoneet, mutta lisäisin yhden asian, joka on tärkeä. Kulttuuri valko voi ja sen tulisikin olla ylpeä taiteilijoista, luovista, luovan sisällön tuottajista. Siellä on Nobel-kirjailijakin, mutta entä teatteri? valko vapaa teatteri altistuu myös sorrolle. Professorit myös, jotka haluavat auttaa teatteria, samoin kuin monet, jotka haluaisivat auttaa – myös katsojista. Mainitsen tämän siksi, että parlamentissa pitäisi saada mahdollisimman täsmällistä tekstiä aikaiseksi kaikista näistä aiheista. Kiitos. Kiitos oikein paljon sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä edustaja Voiminut. minut. Must take action. EUn täytyy ryhtyä toimiin valko kohdalla. EUn komission toimattomuus on hallinnon toimattomuus on antanut rohkeutta Jukasekon hang- hang- hallitukselle. Ihmisoikeustilanne lehdistönvapauteen on heikentynyt nopeasti ja miten kohdellaan poliittisia vankeja. Se on ihan hirvittävää maassa, missä kuolemanrangaistus on edelleenkin häpeällinen vaihtoehto. Ihmisoikeuspuolustaja Mikael niin hänen tapauksessa todella hirvittävä. Häntä on pidetty eristyssellissä suurimman osan aikaan heinäkuun viimeisestä viikosta eteenpäin. Ja hyvät näistä herrat, tämä tapahtuu Euroopassa. Dimitri Bobrek, journalisti, joka pidätettiin elokuussa tässä hyökättiin lehdistövapautta vastaan törkällä tavalla. Hän on kertonut, että pidätyksessä ollessaan hänet pakotettiin allekirjoittamaan yhteistyösopimus KGBn kanssa. Ja Chato 97 tapaus, sitä täällä on käsitelty, se on todella huolestuttava. Ja olen tehnyt työtä tämän järjestön kanssa viime kuukausina ja he tuntevat, että EU on jättänyt, perpettänyt heidät täysin. Siksi minä vetoan komissaari Haanin ja korkean edustajaan, että ryhtyisivät toimiin ja vaatisivat parannuksia Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteeseen. Kiitos oikein paljon. ECR-ryhmän nimissä puheenvuoronsa edustaja Jurek. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, Valko-Venäjä on tärkeä kansa. Se on maa, joka on lähellä meitä. Se on maa, jonka kanssa meidän täytyy tehdä läheisempää yhteistyötä. Me emme saa unohtaa pois tätä maata. Ja Tässä maassa on historian kuluessa murhattu miljoonia ihmisiä ja sen vuoksi meidän täytyy myös muistaa tämän maan historialliset kärsimykset. Maan arkkipiispa on sanonut, että näiden mur- murhattujen ihmisten muisto on pidettävä elävänä. Ja tämä on testi yhteiskunnalle ja tälle kansakunnalle. Haluaisin vedota valko viranomaisiin, että he muistaisivat näitä kansanmurhan henkilöitä. Kiitos. Liberaaliryhmän nimissä edustaja Selimovic minuutti. Kiitos puhemies. Lehdistön tilanne valko on jatkuvasti heikentynyt valko on nyt siellä 153 maailman lehdistövapausindeksissä. Häirintä, uhkailu, tällaiset ongelmat ovat ihan päivittäistä riippumattomille toimittajille valko -Venäjällä. Elokuun alkupuolella mentiin Velapanin toimistoihin tekemään etsintää ja samalla lisättiin valvontaa niin, että kaikkien on rekisteröityvä ennen kuin voivat julkaista mitään. Tässä mennään paljon pidemmälle kuin mitä kukaan täällä parlamentissa edes pystyisi kuvittelemaan. Siksi valko viranomaisten on purettava Charter 97 verkkosivujen kieltäminen ja muiden riippumattomien tiedotusvälineiden – Toivon, että parlamentti tukee edelleen Valko-Venäjän kansalaisjärjestöjä. Me olemme kansalaisille velkaa sen, että puolustamme ilmaisun vapautta. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraavaksi minuutiksi saa ryhmän nimissä edustaja Verja. Pahoittelut edustaja Verja, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. valko pidetään usein Euroopan viimeisenä diktatuurina. Ainoa Euroopan maa, joka ei kuulu Euroopan neuvostoon, kuolemanrangaistus yllää siellä edelleen. Niin mitään vaaleja on pidetty standardien mukaisena. Vuodesta 2001 Lukashenko valittiin uudelleen 2015. Hän sai 83,5 prosenttia äänistä. Kyllä ilmaisuvapautta pilkataan siellä. Charta äh, 97 sulkeminen on tästä esimerkki, vain yksi esimerkki. Kuitenkin EU on mitä myötämielisempi neuvostoon neuvotellaan jopa viisumivapautuksesta. Minkä takia naivi, naiviutta ei vain, halutaanko tällainen ukrainainen skenaario aikaan ehkä, mutta valko on myös EUn oma santarmi. Suuri osa 91 miljoonasta naapurusvälineessä ei käytä liikkuvuuteen, vaan suljetaan rajoja näillä rahoilla ja tämä hyödyttää kyllä suuresti Puolan hallitusta. Sadat ihmiset peräisin Tsetseniasta, mutta Tajikinista jopa Syyriasta ovat jääneet jumiin Brestiin valko rajalle. Puola on kieltäytynyt tutkimasta heidän turvapaikkahakemustaan ja jotkut on palautettu erityisesti Venäjään, Venäjälle. Puola on myötämielisempi Ukrainan työntekijöiden kanssa ja puhuu kyllä kovasti etelän muuttovirrasta eikä halua minkäänlaista Euroopasta solidaarisuutta. Suljetaan silmät mitä, siltä, mitä tapahtuu näillä rajoilla ja palautetaan ihmisiä maihin, joissa ihmisoikeuksia rikotaan. Täysin epäjohdonmukaista toimintaa, kaksi mitatikkoa niin kuin aina jäsenvaltioiden eh, kulloistenkin etujen mukaisesti. Kiitoksia. Nyt olemme käyneet läpi poliittiset ryhmät. Nyt vuorossa edustaja Soidrova. Kolegové, společnost je tak svobodná, jak svobodná jsou její média. Yhteiskunta on yhtä vapaa kuin sen lehdistö tai mediat. Olen iloinen siitä, että parlamentti on samaa mieltä siitä, että tuemme vapaita medioita Valko-Venäjän toimittajat ovat uuden sortoaallon kohteina. Jos kritisoi Aleksander Lukashenkoa, pidätetään, hakataan tai joutuu maksamaan sakkoja. Ja siellä on esimerkiksi suljettu tai blokattu tämä Charter 97 ja verkosivusto, ja kuten ne on tehty kaikille muillekin. Tänä vuonna valko parlamentti hyväksyi lainsäädännön, joka liittyy vapaisiin medioihin ja sisältää enemmän sensuuria. Meidän täytyy tukea toimittajia valko -Venäjällä. Hyökkäykset toimittajia vastaan ovat yhtä vähän hyväksyttäviä kuin sensuuri. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Demesmaker, minuutti. Pelottelu, pidätys ja sensuuri. Tämä antaa valko häpeällisen 155. paikan maailman lehdistön vapauden indeksissä. Viimeinen Euroopan diktaattori Lukashenko pitää yhä vielä 24 vuoden jälkeen medioita tiukassa otteessansa, eikä siellä siedetä minkäännäköistä kriittistä journalistiikkaa. Ja esimerkiksi vuoden 2017 massamielenostosten jälkeen 700 ihmistä pidätettiin, josta 100 toimittajaa. Ja siellä yhä vielä pelotellaan ja vaiennetaan riippumattomia uutiskanavia. E, meidän ei tule olla naivi. Lukashenko ei ole kiinnostunut uudistuksista. Se, että hän hakee lähentymistä länteen tarkoittaa vain sitä, että hän on ahne, hän haluaa enemmän rahaa ja tunnustusta ja valtaa. Lukashenko ymmärtää vain selkeää kieltä. Niin kauan kun lehdistövapautta ei kunnioita, niin ei voi olla sanakaan siitä, että me lähestyisimme. Kiitos paljon. Nyt voimme siirtyä menettelyyn ilman puhujalistaa. Minulla on neljä puheenvuoropyyntöjä. Hyväksyn kaikki neljä puheenvuoropyyntöä. Edustaja Faria minuutti. Puhemies, viime vuonna kun puhuimme sorrosta ja tukahduttamisesta, niin ikävä, ikävä kyllä se, mitä silloin sanoin, on pätee vieläkin enemmän tänä vuonna. Kaikki, mikä liittyy blokkareihin, journalisteihin, ihmisoikeuspuolustajiin, erityisesti liittyen chart, chart, peruskirjoista seitsemän tapaukseen, lehdistövapauteen, Tästä on tullut tällaista arkipäivää. oli se ei hyväksy minkäänlaista arvostelua. Tämä on ainoa Euroopan maa, jos, jossa vielä sovelletaan kuolemanrangaistusta ja joka rakentaa ydinvoimaloita. Tämän takia meidän pitää ehdollistaa suhteiden normalisointi ilmaisuvapauteen ihmisoikeuksiin ja Euroopan parlamentti 2004 antoi Saharovin palkinnon journalistijärjestölle on nyt todennut, että ilmaisuvapaasta vastaan on rikko, rikottu systemaattisesti. Kiitos paljon. Puheenvuoron saa edustaja Polčak minuutti. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych chtěl co nejostřeji. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin tuomita mahdollisimman tiukasti Lukashenkon hallinnon sortotoimet siellä sorretaan näkemyksen vapauden ja lehdistön vapauden perusperiaatteita. Joskus katsomme tapauksia, jotka tapahtuvat jossa hyvin kaukana meistä, toisenlaisilla alueilla. Ja silloin saattaa helposti jäädä näkymättä se, että ihan naapurialueillammekin sorretaan meille tärkeitä perusperiaatteita. Meidän tulisi todella katsoa tarkkaan, mitä EU:ssa tapahtuu ja mitä lähinaapurialueillamme tapahtuu. Vaikka totta kai ihmisoikeusrikkomukset kauempanakin maailmassa ovat järkyttäviä. Lehdistönvapaus on demokraattinen perusarvo. Haluaisin todella tukea sitä. Äänestän tämän tekstin puolesta. Kiitos edustaja Kukan minuutti. Panie przewodniczący, quote, if we are supposed to become nails in the coffin... Kiitoksia puhemies. jos voisin, haluaisin tulla äh, naulaksi äh, tämän diktaattorin arkkuun, mutta tässä on toimittu eri järjestöjä vastaan. Ja nyt pyritään. EU on osoittanut hyvää tahtoa ja kannattaa muistuttaa nyt tiukasti viranomaiset siitä, että toimisivat lupauksensa mukaisesti ja siirtyisivät eteenpäin ihmisoikeuskysymyksissä. Yksi myönteinen kehitys siellä olisi se, että vapautettaisiin tämä verkkosivusto ja lopetettaisiin pelottelu, mitä tulee riippumattomiin toimittajiin luopua syytöksistä ja siirtyä vapaan journalismin ilmapiirin. pitäisi, sen pitäisi noudattaa sitoumuksia, niin sen pitäisi näkyä siinä, että EU ryhtyy toimimaan päättäväisesti valko suhteen. Kiitoksia. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa viimeisenä itulkaisminuutti. Kiitoksia puhemies. Niin kuin tiedämme, valko on tämän vuosisadan diktatuuri täällä Euroopassa. Ihan samoin syrjintää, sortoa, ihmiset kärsivät vapauksien riistosta, ihmisoikeustilanne on huono valko -Venäjällä. Siellä myös sorretaan ja uhkaillaan tiedotusvälineitä, jotka haluavat vapaasti informoida siitä, mitä tapahtuu tässä Euroopan maassa on yksi sanonta, jonka mukaan sanotaan, että Äh, Jumala luo, mutta junta yhdistää meidät. Vähän, hän to, Lukasenko toimii hiukan, kun Maduro sielläkin suljetaan tiedotusvälineitä hyökätään journalisteja vastaan, tiedotusvälineitä vastaan, niin heitä vainotaan. Niin kuin tässäkin tapauksessa EU-toimijoiden pitää toimia ja varoittaa valko siitä, että se on yrittänyt kaikki hyväksyttävät rajat. Ja tämä pitää johtaa sanktioihin, joka kohdistuu maan hallintoa vastaan. Kiitoksia puhemies. Kiitos oikein paljon. Nyt antaisin komission jäsen Biankowskalle puheenvuoron. Kiitos paljon EUn ja valko suhteet perustuvat kriittiseen yhteistyöhön EUn puolelta. Kuten aina, me pidämme tarkkaan silmällä ihmisoikeustilannetta maassa. Samalla uskomme, että edistys monilla aloilla on paremmin mahdollista vahvistetun yhteistyön kautta. Tässä yhteydessä EUn valko suhde on edistynyt viimeksi kuluneiden vuosien aikana itäisen kumppanuuden osalta. Alakohtainen vuoropuhelu on lähtenyt uudelleen liikkeelle ja allekirjoitettiin liikkuvuuskumppanuus. Ja monenlainen yhteistyö, myöskin vaihdot kehittyvät Erasmus Plusin Horisontti 2020 ohjelman ja muiden kautta, samoin kuin valko osallistuminen Bolonian prosessiin – Meillä on yhteiset kumppanuusprioriteetit kohta valmiina. Se on ensimmäinen tällainen asiakirja EU ja valko välillä. Ja tämä on tärkeä rakennuspalikka, kun luomme puitteita tulevalle yhteistyöllemme. Totta kai tässä työssä ihmisoikeudet ja tiedotusvälineiden vapaus ovat keskeisessä roolissa. Vähän aikaa sitten olemme nähneet, että valko viranomaiset ovat yhä valmiimpia rakentavaan ihmisoikeusvuoropuheluun e EUn kanssa, mukaan lukien edellisessä kokouksessamme 17. päivä heinäkuuta Minskissä. Me haluamme tukea kansalaisyhteiskuntaa ja saada kansalaisyhteiskunnan mukaan, ja se on keskeinen osa politiikkaamme. Vuoropuhelussa keskusteltiin myös toimittajien toimista valko ja freelance-toimittajien, joiden osalta ei ole kunnollisia sääntöjä. Mutta Lisävalmiuskeskusteluihin ei ole kuitenkaan vielä johtanut siihen, että lainsäädäntöä olisi selkeästi parannettu ihmisoikeuksien osalta, erityisesti ajatellen lehdistön vapautta. Uusi luonnos otettiin esiin ihmisoikeusvuoropuhelussa ja me painotimme jälleen sitä, että ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus ovat tärkeitä periaatteita – Internetin on päästävä ilman rajoituksia, tästä pidämme kiinni. Tiedämme, että monet pyrkivät saamaan kunnollisia tuloksia sitä kautta, että kehotetaan kriittiseen ajatteluun ja edistetään demokraattisia arvoja. Pidämme näiden toimijoiden toimia hyvin tärkeänä. EU ihan korkeammalla tasolla on painottanut valko viranomaisille sitä, että riippumattomien tiedotusvälineiden mukaan lukien Charter 97 verkkosivut. Meidän painostaminen ei ole meidän ajatustemme mukaista. Samalla haluamme kuolemantuomion keskeyttämistä ja oikeuslaitoksen vahvistamista. Me jatkamme kriittistä osallistumista ja seuraamme hyvin tarkkaan valko kehitystä, mitä tulee perusvapauksiin. EU on valmis auttamaan valko jotta valko voi demokratisoitua ja täysin kunnioittaa ihmisoikeuksia. Lisäksi annamme edelleen taloudellista tukea kansalaisyhteiskunnalle EUn aloitteiden ja ohjelmien kautta. Valko-Venäjän askeleet kohti demokratiaa, ihmisoikeutta ovat tärkeitä kysymyksiä, kun ajatellaan EUn valko politiikkaa. Ja haluaisin yhden virkkeen lisätä, kun puhutaan ihmisoikeuskysymyksistä. Tietenkin ydinvoimakysymykset ovat myös suuria EUn huolenaiheita kaiken kaikkiaan. EU painostaa, jotta saadaan täysi avoimuus rakennussuunnitelmaan Ostrovetsin ydinvoimalan. Rakennushankkeessa me rahoitamme myös asiantuntijoita, jotka auttavat valko läisiä uusien kansallisten määräysten osalta tällä saralla. Kiitos. Kiitos oikein paljon teille, arvoisa komission jäsen. Olen saanut kuusi päätöslauselma luonnosta. Keskustelu on päättynyt. Äänestämme myöhemmin tänään. Kiitos oikein paljon. Nyt siirrymme seuraavaan keskusteluun. Arabiemirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustaja Ahmed Mansuurin tilanne. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Lohbiler, puolitoista minuuttia. Eh, puheenjohtaja, halusin vain eh, kiinnittää huomenna siihen, että tuolla taululla on väärä asia. Ja danke, Herr Vorsitzender. Niin, kiitos eh, puheenjohtaja. Halusin vain äh, äh, sanoa, että haluan puhua nimenomaan tästä äh, UAEsta. Äsken se oli väärin tuolla taululla. Äh, UAEssa rikotaan ihmisten perusoikeuksia, kriitikot pidätetään ja saavat epäoikeudenmukaisia äh, tuomioita. Amnesty Internationalin mukaan vankeja pidetään olosuhteissa, joissa esimerkiksi kidutetaan. Mutta tällaiset syytteet viranomaiset vain ohittavat ja Ahmed Mansour tuomittiin Abu Dhabissa kymmenenvuotiseen vankeustuomioon ja häntä syytettiin rikkeistä, jotka olivat vain mielipiteen esille tuomisia. Ahmad Mansour on jo vuosia joutunut sorron kohteeksi. Ihmisoikeusasiantuntijat vaativat sen jälkeen, kun hänet 2017 maaliskuussa vangittiin, että hänet vapautettaisiin välittömästä välittömästi. Äh, siellä muutkin ovat saaneet pitkiä äh, vankeustuomioita, muun muassa Mohamed Al-Roken. Ja me vaadimme tässä päätöslauselmassa, että Ahmad Mansur vapautetaan välittömästi, samoin kuin kaikki muut äh, poliittiset, väkivallattomasti mieltään osoittaneet vangit Arabiemiraateissa. On omituista, että kom- konservatiiviset puolueet eivät halua olla mukana tukemassa näitä ihmisoikeusvaatimuksia. Ja vetoankin kaikkiin kollegoihin, että he tukisivat Ahmed Mansurin vapauttamista ja äänestäisivät selkeästi tämän päätöslauselman puolesta. E, Kiitos paljon. Kyllä olette aivan oikeassa. Pahoittelut. Todella puhumme Arabiamerikunnista, erityisesti Ahmed Mansurin tilanteesta. Ja näytöillä lukee nyt jotain ihan muuta. Pahoittelut siitä. Toivon, että tämä virhe voidaan korjata nopeasti. Nyt puheenvuoron saa edustaja Pasher minuutti. Proszę kierować się tym, co mówi pan przewodniczący obrad, a nie tym, co jest na ekranie. Pyydän, että kiinnitätte huomiota nyt siihen, mitä minä sanon, eikä siihen, mitä näytöllä näkyy. Minulla on tämä puheenjohtaja Nuija, teillä on puheenvuoro. United Arab Emirates. Puhemies, Arabiemiirikunnat on avainkumppani Persanlahdella EUlle, mutta meidän pitäisi muistuttaa itseämme siitä, että kun maa leikkasi suhteensa Katariin, siellä varoitettiin, että kansalaiset, jotka ilmaisevat sympatia Kartaaria kohtaan, voisivat joutua rankkojen sakkojen uhriksi ja jopa 15 vuoden vanka- vankeusrangaistus uhkaavat. EU- parlamentin pitää puhua aivan selvään siitä, että ilmaisuvapaus ja yksilön vapauduksen noudattaminen ei ole pelkkä ihmisoikeuskysymys. Siinä on syvästi kyse vauraudesta ja hyvinvoinnista ja rauhasta alueella. Va- va- oikeusvaltioperiaate vaikuttaa kansalaisiin ja sen pitäisi suojella hallituksilta ja valtioiden väärältä toiminnalta eikä toisinpäin. Tämän takia voin vain toivoa, että jos Arabiemirikunnat täyttävät YK julkilausuman ihmisoikeuksien puolustajista, silloin meillä on tilaisuus saada hyvät suhteet jälleen ja voidaan edistää turvaa, turvallisuutta, rauhaa, vaurautta Lähi-idässä. Dziękuję serdecznie. Proszę nie przekraczać czasu. Kiitos paljon. Pyydän, että pidätte puheenjohtajanne kiinni. Seuraava puhuja on edustaja Postminu. Kiitos puhemies. Aikoina, jolloin näemme, että ihmisoikeusten puolustajia häiritään sitä, että he tekevät ihan oikeutettua työtään, näemme, että Arabiamerikuntien tilanne on hyvin huolestuttava. Ihmisoikeuspuolustaja Ahmed Mansun on vankilassa – sanotaan, että hän on julkaissut väärää tietoa aiheuttaakseen ulkomailla halla arabiemiirikuntien kuvalle, julkisuuskuvalle. Mutta meidän käsitystämme arabiemiirikunnista haittaa erityisesti se, että hänet on vangittu. Vaadimme, että hänet vapautetaan välittömästi ehdotta, samoin kuin kaikki muut mielipidevangit. Miten EUn jäsenvaltiot voivat edelleen käydä aseilla kauppaa Arabiemiirikuntien kanssa? Miten EU voi pitää kiinni visumivapautusohjelmasta tämän maan kanssa, joka selkeästi rikkoo ihmisoikeuslausekkeita, ja se perustuu. Haluan, että Euroopan unioni tuomitsee suurin kohtelun ja, kohtelun ja vaatii hänen vapauttamistaan välittömästi. EUn on pidettävä kiinni ihmisoikeuslausekkeista – kansainvälisissä sopimuksissa ja kauppapolitiikassa. Kiitos. Kiitos teille. Seuraavana edustaja Schaakke. Kaksi minuuttia. Proszę włączyć mikrofon, pani Schaake stoi tam. Sorry? E, proszę włączyć mikrofon. Pyydän käyttämään mikrofonia. Edustaja Schaake. Thank you very much. Kyllä, kyllä se toimii. Kiitos paljon, puhemies. E, UAEn e, kunnianhimo vaikuttaa uskomattomalta. He pitävät itseänsä nuorena, high-tech eh, maana, joka on toteuttanut valtavan kasvun ja isännöi kansainvälisiä konferensseja ja hakee koko ajan aktiivisempaa roolia globaalilla näyttämällä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Ahven Mansurin pidätys johtui näistä twiiteistä, jotka hän lähetti, ja se, miten tämä on kohdeltu, ei todellakaan auta eh, tässä yhteydessä. Mutta me voimme antaa tässä ää, äh, neuvon. Me olemme aina tuomitsemassa ihmisoikeusrikkomukset, kun niitä tapahtuu. Äh, Mansoria pidetään suureena äh, ihmisoikeustaistelijana. Hän sai Martin Anderson-palvelun ja on saanut palkinnon myös Human Rights Watchilta. Nyt hänet on pidätetty, hän on salaisessa paikassa, hän ei saa ottaa yhteyttä perheeseensä, hän ei ole saanut käyttää ää, sitoutumatta tonta lakimiestä ja hänen passinsa on peruttu. yli miljoona dollaria on oli sijoitettu israelilaiseen tällaiseen jäljitysmenettelyyn, jotta löydettiin herra Mansour. Minä olen täysin vakuuttunut äh, siitä, että Euroopasta on myös salakuljetusaseita ja muita tuonne. Ja meidän täytyy itse pitää nyt kiinni korkeista vientisäännöistä ja sen valvonnasta. Ahmed Mansourin toimet kuuluvat äh, puhevapauden äh, pariin tavallaan ja me vaadimme, että hänet vapautetaan välittömästi. Ja että me huolehtisimme myös siitä, että nämä tiedustelupalvelut, joita tuolla käytetään, ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Ja toivon, että Mogherini puhuisi myös selkeästi Ahmed Mansourin tapahtumasta, siitä, mitä hänelle on tapahtunut seuraavassa Persianlahden tapaamisessa. Jos joku on lähdössä lomalle UAEhen, niin on tärkeää tietää, mitä voi tapahtua, kun lähetät twiitin tai jos vaadit esimerkiksi demokraattisia vaaleja. Minusta se ei tunnu korvin äh, hyvältä kutsulta maahan. Kiitos paljon. Edustaja Versia, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Siitä on kauan aikaa, kun viimeksi olemme käsitelleet Arabi-Emiri-kuntien ihmisoikeustilta täällä. Persianlahden mailla on paljon ystäviä. Tämä koskee erityisesti Emiraattia, ainoa alueen maa, joka nauttii viisumihelpotusjärjestelystä. Emiraatit ovat yksi maailman maa, joka hyväksyy eniten emigrantteja. 5 prosenttia Dubaissa on tietysti joitakin läntisiäkin, jotka tekevät työtä monikansallisen yrityksen mukaan lukien nuoret syrjinnän täällä, huolimatta heidän tutkinnoistaan. Siellä on kyllä vastaan. Suuri osa kuitenkin on työntekijöitä, jotka tekevät valtavissa hankkeissa työtä tai naiset joutuvat kafalajärjestelmän uhriksi, jotka tekevät kotitaloustöitä jo nykyajan orjia. Mutta itse asiassa Emirakunta on hyviä asiakkaita, Ranska ja Saksa ja Israel tietenkin, ovat alittaneet niille vakoiluohjelmistot, ovat valvoa kansalaisen niin erityisesti ihmisoikeuksien puolustajia, kuten vaikka Ahmed Mansour tai Osama al-Najjar tai Nasser bin Gait. Vielä pahempaa, Ranska on yksi pääaseviejistä ja on tällainen korruptiojärjestelmä, joka hiljattain paljastettiin Ranskan lehdistössä. Näitä asioita käytetään sitä Jemenissä eikä välitetä sopimustakaan tehty aseiden viennistä tulokset, jotka tunnetaan. Kyllä pitää saada aika nopeasti ases, asevientisaarto ja vaatia Arabiemirikuntia noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksia, jotta he vapauttaisivat kaikki mielipidevangit ja vaaditaan myös, että meidän omat maamme noudattavat sitoumuksiaan. Mm, oikein paljon puhemies. Uskoakseni EPP on aina puolustanut sorrettuja maailmanlaajuisesti. Ja tästä syystä Masurin tapaus ei ollut mikään tuntematon tapaus meille. Hän on ihmisoikeusaktivisti, joka on tuomittu tuomittu vankilaan mukaan väärän tiedon lävittämisestä. Me emme mitenkään lähde syyttämään ihmisiä samoista asioista Euroopan unionissa. Hän on saanut kymmenen vuoden tuomion ja olisin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän on saatava Arabiemirikuntien johto huomaamaan, että näin ei voida rikkoa – lakia. Valitettavasti EPPnä emme ole tyytyväisiä tämän päätöslauselman tekstin lopulliseen muotoon. Sen sijaan, että pidettäisiin kiinni pelkistä faktoista, tänne on laitettu nyt paljon ideologiaa, ihan hölynpölyä, joka voidaan kiistää helposti viidessä minuutissa googlaamalla tämä tapaus. Minä uskon, että Euroopan parlamentin pitäisi olla uskottava luotettavampi. Meidän pitäisi pyrkiä päätöslausemissa pidättäytymään faktoissa, ei puhua ideologista. Kiitos. Kiitoksia. Nämä olivat päätöslausuman laatijoiden puheenvuorot. E- edustaja Sehovski käytti myös kansanpuolueen puheenvuoron. Seuraavaksi act edustaja Ward, olkaa hyvä. Ihmisoikeustilanne jatkaa huononomistaan Persialahden alueella. EU ja sen jäsenvaltiot joutuvat nyt ottamaan vakavissaan kantaa niihin hyökkäyksiin, joita on tehty ja vastaan kaikkien kumppanin puolelta. Ahmad Mansourin tuomitseminen aiemmin tänä vuonna oli jo erittäin huolestuttava asia. Valitettavasti pelkomme on vahvistettu. Nyt on kerrottu huonosta kohtelusta, jota häntä kohtaan osoitettiin, kun hän oli vangittuna. Tämä ei ole suinkaan epätavallista. Tieto, jonka mukaan hänellä ei ollut mitään yhteyttä perheeseensä, on myöskin vahvistettu. Arabiemiraattien hallituksen täytyy välittömästi ja ehdoitta vapauttaa Mansur ja kaikki, poistaa kaikki syytteet häntä vastaan. Hän on poliittinen vanki, joka on pidätetty vain pelkästään siitä syystä, että on esittänyt näkemyksiä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi naisten syrjintä on arkipäivää Arabiemiraateissa naisten liikkumista rajoitetaan voimakkaasti, sillä naiset ovat edelleenkin riippuvaisia miesholhoistaan. Aivan kuten monilla muillakin Persalaiden alueilla, naisten oikeuksien ajajia vastaan hyökätään ja heitä estetään suorittamasta rauhanomaisia toimia. Myös työoikeuskysymykset ovat erittäin, ovat erittäin monimutkaisia, paljon väärinkäytöksiä on työnantajien puolelta. Meidän täytyy vaatia ihmisoikeustilanteen parantamista tuolla alueella, kun yrityksemme tekevät kauppaa, joka on miljardien arvoista. Meillä on yhä suurempi vastuu vaatia sitä, että kaikkein korkeimpia ihmisoikeusnormeja noudatetaan. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Urban Crespo, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies. Vuonna 2015 Ahmed Mansorio ilmoitti, että että emiraattien viranomaiset pidättivät ihmisiä heitä kidutettiin, heitä kidutettiin myös seksuaalisesti ja heidät tuomittiin mielivaltaisissa oikeudenkäynneissä. Nyt tämä ihmisoikeustaistelija on itse vangittuna, häntä on kidutettu. Ihmisoikeusrikkomuksia tehdään tässä maassa, joka väitetysti on Euroopan unionin kumppanimaa eh, vedoten terrorismin vastaiseen taisteluun eh, rajoitetaan eh, ihmisoikeuksia, ilmaisuvapautta muun muassa, ja ihmisiä pidätetään mielivaltaisesti. Ähm, maassa käytetään äh, suhteettoman paljon äh, erilaisia valvontalaitteistoja tämän vainon toteuttamiseksi, laitteistoja äh, ja aseita, jotka maahan tulevat Euroopan unionista. Ähm, mm, Ahmed Mansouria on myös vakoiltu tämän eu tulen laitteiston avulla. Tilanne on täysin epätoivoinen ja kun, e, kun epätoivo kasvaa niin suureksi, että siitä ei enää ole muuta ulospääsyä. Ulospääsy saattaa tulla väkivaltaiseksi. Ja meidän on ehdottomasti estettävä aseiden vienti sekä ää, eri, eri vakoilu- ja tarkkailulaitteistojen vienti maahan. Meidän on otettava kantaa. Ää, asesaarto on välttämätön. Kiitos. Kiitos. Pyytäisin puhujaa kunnioittamaan puheaikoja. Edustaja Korraa, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies Viimeisimmät vapaat äänet Arabienrikunnista on nyt vajennettu. Ähm, Ahmed Monsur oli viimeinen vapaasti valtaa kritisoinut ihmisoikeusaktivisti ja hänet on tuomittu kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Voimmeko vielä sallia tällaista suhtautumista ihmisoikeusrikkomuksiin valtaapitävien taholta? Kysynkin, mitä on odotettavissa tällaiselta maalta, joka on ihmisoikeuksien vapaudessa aivan siellä pohjasakan joukossa ja tuomitse ihmisoikeusaktivisteja kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Aivan erityisesti on mainittava terrorismin vastainen laki. Se on hyvin epäselvä määritykseltään ja antaa viranomaisille mahdollisuudet vainota aktivisteja ja ihmisoikeuspuolustajia. Meidän velvollisuutemme jäsenvaltioissa on olla valpaina, jotta Arabiemiirikunnassa ei käytetä teknologiaa valvontatarkoituksiin. Näinhän näyttää mm, tapahtuvan poliittisten vastustajien seuraamiseksi. Meidän täytyy ottaa tiukasti kantaa Mansurin tapaukseen ja hänet täytyy ehdottaa vapauttaa. Kiitos. Kiitos. Sitten ENF-ryhmän puheenvuoro. Edustaja Schaffenhauser, olkaa hyvä. Tietyt muslimivaltiot, toiset kuin meidän maamme hyvät kollegat, ovat ymmärtäneet, mikä vaara tässä on olemassa muslimin verhille. Jotkut ovat myöskin luokitelleet tämä organisaatio terroriorganisaatioiksi. Jos tässä käytetään kaksinkertaisia erilaisia normeja ja puhutaan muslimiveljeskunnasta, meidän täytyy katsoa tätä tilannetta laajemmin. Emiraatit ovat vuodesta 2011 olleet Katarin manipuloinnin uhreja. Mansur on yksi tämän salaliiton osioista. Hän kuuluu muslimiveljeskuntaan, hän osallistuu ihmisoikeusjärjestöön, jota rahoitetaan Soroksen rahoilla jota syystään osittain rikoksista ja terrorismista, jotta epävakautettaisiin meidän valtioitamme. Hyvät kollegat, meidän täytyy ehdottomasti tukea emiraatteja, kun se taistelee terrorismia vastaan. Se on meidän etujemme mukaista. Lisäksi muistuttaisin siitä, että tässä kyseessä on myös rikoksen uusia. E, Kiitos edustaja Yksi Puhemies. Ahmed äh, Mansourista on tullut äh, vapauden äh, puolustajien mm, esitaistelija. kaksituhatta 2011 hän jo vaati ilmaisun vapautta vuotta maamiehilleen. Ja nyt viime vuonna hänet tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen eh, twiittiensä vuoksi. Ja Hieman hitaammin, jos saisin pyytää. Slowly, a little slowly. Dissenting voices are silenced ihmisoikeustaistelijoilla ei ole mm, tilaa toimia. Heidän äänensä vajennetaan maassa. Perusvapauksia on rajoitettu todettu. Tämän totesi myös YK ihmisoikeuslähettilässä joitain kuukausia sitten. Vaadimme, että Ahmed Mansour vapautetaan välittömästi ja että maan lainsäädäntö saatetaan kansainvälisten lakien ja sopimusten mukaiseksi. Muistutamme maata siitä, että se on YK ihmisoikeusneuvoston jäsen. Kiitos. Edustaja Gil, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Puhemies, olemme jo kuulleet ihmisoikeuspuolustaja Ahmed Mansurista, joka on vangittu kymmeneksi vuodeksi. Sen takia, että hän käytti oikeuttaan ilmaista näkemyksensä verkossa. Hänen ainoa rikoksensa oli edistää ilmaisunvapautta ja vahvistaa maansa parlamentaarikkojen asemaa. Hänen on kohdistunut hyökkäyksiä, pidätyksiä. Hän ei ole myöskään saanut lakimiestä. Hänen oikeutensa on pidätetty ja häntä on myös kidutettu ilmeisesti on käytetty valtion turvallisuuskoneistoa ihmisoikeuspuolustajien vainoamiseen. Monet emiraatit ja muut aktivistit ovat vainon, mielivaltaisten pidätysten kohteena viranomaisten toimista, jotka eivät ole tilivelvollisia toimistaan. Haluankin kysyä komissiolta, mitä EU on tehnyt puuttuakseen näihin katoamistapauksiin, kun on vahvistettu yhteistyösopimus yhdistyneiden arabiemirikuntien kanssa. Entäpä sitten korkeimman oikeuden vetoomus Mansorin tapauksessa? Miten EU voi varmistaa, että todella oikeus toteutuu? Arabiemirikuntien lainsäädäntö kyberrikoksista on ollut tällä viikolla korjattavana. Siinä on yhä tiukemmat rangaistukset. Nostaako komissio tämän aiheen esille ja myös sähköisen valvonnan kysymykset esille ihmisoikeuspuolustajaa vastaan? Thank you. Kiitoksia. Pyydän puhujia todellakin pitämään kiinni puheajoista. Sitten menettelyyn ilman puhujalistaa. Olkaa hyvä. Ahmed Mansour era até passado mês de maio. Kiitos puhemies. Mansurin pidättäminen on seurassa siitä, että hän oli viime, yksi viimeisimmistä äänistä, joka kritisoi Arabian menaatteja. Tappouhkaukset johtivat siihen, että hänet vielä sitten pidätettiin sattumanvaraisesti. Hänellä annettiin 10 vuoden vankeustuomio. Ja kysymys on ollut kuitenkin vain rauhanomaisista toimenpiteistä, joita hän on harjoittanut itse internetissä. Hän on vaatinut vapaita vaaleja. Kysymys on pelkästään ilmaisuvapaudesta. Tässä ei ole kyse minkäännäköisestä uhasta yhteiskuntarauhaa vastaan, niin kuin viranomaiset väittävät. Abin Mansur pitäisi vapauttaa viipymättä yhdessä kaikkien muiden mielipidevankien kanssa. Ja maata tulisi vaatia noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan jotta se keskeyttää esimerkiksi kuolemantuomio käytäntönsä ja näin kunnioittaisi myös yksilön oikeuksia. Edustaja Kelly, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Meillä on merkittäviä yhteyksiä Arabi-emirikuntiin ja heidän taloudellinen ja muu edistyksensä on ollut merkittävää. Kuitenkin samanaikaisesti kaikki maassa eivät ole vapaita ja tämä ei ole hyvä asia. Näin on myös Ahmed suurin kohdalla. Hän on vangittuna, hän on vankilassa, koska halusi ilmaista kantojaan sosiaalisessa mediassa. Hän ei ollut hallituksen kanssa samalla linjalla ja hallitus ei ollut tähän tyytyväinen. Nyt hän on ollut jo pitkään vankilassa. Eikä tiedä milloin vapautuu. Meidän äh, on hyvä keskustella tästä aiheesta tänä aamuna, se on oikein. Ja meidän on äh, todella painostettava Arabiemirikuntia vapauttamaan hänet ja hänen kaltaisensa vangit. Maan äh, taloudellinen kehitys on ollut huimaavaa, mutta perusvapauksien on koskettava kaikkia, e, myös Ahmed Mansoria. Kiitos. Dziękuję bardzo. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Yhdistyneissä Arabiemerikunnissa ja myös muissa Arabian niemimaan valtioissa ei ole todellista demokratiaa. Ihmisoikeudet eivät toteudu, ihmisoikeuspuolustajia vainotaan, ja yleisestikin yhteiskunnassa vallitsee vaino. Myös naisia syrjitään, heillä ei ole oikeuksia työmarkkinoilla. Edelleenkin käytössä on kuolemarangaistus. Meidän on yritettävä välittää selkeä sananen viesti yhdistyneisiin arabiemirikuntiin tältä EUn taholta käynnissä on jo Jemenin teurastus ja tätä sotaa käydään myös Euroopasta tuoduilla aseilla. Meidän on vaadittava, että ryhdytään toimiin yhdistyneitä Arabiemirikuntia vastaan. Sanat eivät riitä. Kiitos. Kiitos edustaja Castaldo. Kiitos puhemies, hyvät kollegat vihdoin ja viimein puhumme Ahmad Mansuurin tapauksesta. Vuosi sitten hänet vangittiin. Hän on viimeinen vapauden äh, puhuja, vapaan sanan käyttäjä äh, maassansa. Hän sosiaalisessa mediassa äh, mm, väitetysti julkaisi vääriä tietoja ja vihaa. Tästä häntä nyt sitten syytetään. Muistutan, että hänet on myös valittu ihmisoikeusneuvostoon omasta maastansa. Itse asiassa koko maa toimii YK on ihmisoikeusneuvostossa. Me suhtaudumme varsin epäselvästi ja myös tekopyhästi maahan ihmisoikeuspuolustajia totta kai täytyy puolustaa. Toisaalta me tarjoamme valtakoneistolle myös vakoilulaitteistoa, jotka haluavat, jolla halutaan hiljentää kaikki kriittiset äänet. Meidän on vapautettava Mansur ja kaikki muut mielipidevangit välittömästi. Meidän on otettava selkeästi kantaa ihmisoikeuksien puolesta. On keskeytettävä te- vakoiluteknologian ja aseiden vienti näihin maihin. Emme enää voi olla hiljaisia liittyen liittolaisia näitä, tässä ihmisten vainoamisessa ja vangitsemisessa. Dziękuję bardzo, pan Polczak. Kiitos edustaja Polczak, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já... Kiitoksia, puhemies. Minä haluan täällä puolustaa Ahmed Mansuria ja sitä, että hänet vapautettaisiin, mutta haluan myös vastata siihen, mitä Schaffhäuser totesi hän oli sitä mieltä, että suuri pitäisi jättää vankilaan. Kyllä tuo on todella häiritsevää lausunto, että parlamentin jäsen puhuu tällä tavalla. Minua se ainakin häiritsee erittäin kovasti. Minusta on tärkeää sanoa, että Persialahden tilanne vain huononee, kun kysymys on ihmisoikeuksista. Emmekä me saa vaieta, kun kysymys on yhdistyneistä Arabiemiraateista, kun on vankilassa, kun häntä kidutetaan ja kun hänellä ei ole oikeutta asian, ja Meidän täytyy vastustaa sitä. En tietysti ole täysin tyytyväinen koko tähän sanamuotoon, jota on käytetty, ja meidän täytyy olla tässä suhteessa varovaisia, mutta haluan vaatia hänen vapauttamistaan. Kiitos viimeisenä puhujana. Edustaja Ruvi, olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minusta on ilmeistä, että ilmaisuvapaus on erityisesti Euroopan unionissa yksi äh, merkittävimpiä saavutuksia, kun puhutaan Brexitistä tai henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta esimerkiksi. Meillä on varmasti, tai äh, Arabiemirikunnissa on varmasti päteviä poliitikkoja, mutta olemme nähneet, että monetkin siellä haluavat elää eurooppalaisten arvojen mukaisesti. Ja siellä on seurattu kovasti sitä, mm, minkälainen on Euroopan kansalaisten tilanne. Siksi katson, että meidän tulisi vahvistaa yhteistyötä maan kanssa ja mitä tulee matkoihin Arabiemirikuntiin niin meidän tulisi pitää esillä näitä perusoikeuksia, kuten ilmaisuvapaus, toimittajien vapaus, jotta voisimme tarjota heille tukea. Käytännön kokemuksista olemme varmasti oppineet sen, että paras tapa hoitaa asiat on käydä keskustelua. Kiitos. Komission jäsen, olkaa hyvä. President, honorable members. Puhemies, arvoisat jäsenet. Yhdistyneet Emirikunnat oli ensimmäinen Persian lahden maa, jonka kanssa EU käynnisti kattavan ihmisoikeusvuoropuhelun. Viimeisin kokous järjestettiin heinäkuun alussa Abu Dhabissa. Vuonna 2013 pidettiin ensimmäinen kokous. Sen jälkeen olemme käsitelleet lukuisia huolenaiheita ja olemme nähneet, että tilanne on myös parantunut esimerkiksi sukupuolikysymyksissä ja uskonnollisessa suvaitsevaisuudessa. On kuitenkin huolia monis, monillakin aloilla, ilmaisun vapaus, yhdistymisvapaus, oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin, ihmisoikeuspuolustajien kohtalo. Nämä ovat sellaisia seikkoja, jotka olemme toistuvasti nostaneet esille vuoropuhelussamme. Edistämme avointa keskustelua, menettelyä, jossa EU voi tukea yhdistynyttä Arabiemerikuntaa ihmisoikeussitoumuksessa. Ensimmäisenä konkreettisena askeleena olemme korostaneet, että tiedonvaihtoa tulee tehostaa. Haasteita toki on, mutta tästä huolimatta meillä ei ole vaihtoehtoja äh, tälle toiminnalle. EUn edustustojen, edustuston kautta Abu Dhabissa seuraamme aktiivisesti yleistä ihmisoikeustilannetta maassa – ja seuraamme myös yksittäistapausten etenemistä. Ahmed Mansuurin tapaus on yksi näistä tapauksista, joita olemme aktiivisesti seuranneet. Mansuur on vuonna 2015 saanut Martin Annals ihmisoikeuspalkinnon. Ja niin kuin todettiin, hänet toukokuussa tuomittiin 10 vuoden vankeustuomioon siitä, että hän olisi julkaissut vääriä tietoja, levittänyt vihaa äh, verkossa. Olemme pyrkineet Arabi-emirikunnan viranomaisilta lisäselvityksiä hänen tilanteestaan, terveydentilasta sekä siitä, miten hänen muutoksenhakukäsittelynsä etenee. Olemme toistuvasti todenneet, että EUn periaatteellinen kanta ihmisoikeusaktivistien suojelemiskysymyksissä, ilmaisuvapauskysymyksissä on EUn suuntaviivojen mukainen. Vakuutan teille, että aktiivisesti Seuraamme tätä yksittäistapausta ja nostamme esille myös yleisemmän ihmisoikeustilanteen eri instituutioissa arabi kanssa. Luonnollisesti yhdymme huoliin turvallisuudesta ja vakaudesta. Katsomme, että pitkäaikaiseen vakauteen ei päästä, jos ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ei kunnioiteta. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Olemme saaneet kuusi päätöslauselman luonnosta tämän keskustelun lopuksi. Nyt keskustelu päättyy. Äänestämme aiheesta myöhemmin tänään puolen tunnin kuluttua. Menemme eteenpäin seuraavaan kiireelliseen aiheeseen. Kyseessä on uiguurien ja kasakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella. Tässä ensimmäisenä puhujana listallamme on edustaja Butikofer. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Herr President. Puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Kiinan kommunistijohto on eh, Xinjiangin perustanut todellisen poliisivaltion, jossa sadat tuhannet Kiinan kansalaiset ellei jopa miljoona kansalaista, eh, jotka ovat tuikuuri- ja kasakkiväestön kuuluvia, on pidätetty. Syynä eh, savuverhona tälle eh, väitetään olevan terrorismin vastaisen taistelun. Ei terrorismia voi torjua mielivaltaisilla joukkopidätyksillä. Tämähän vain johtaa siihen, että terrorismin, terrorismi saa yhä lisää kaikupohjaa. Katsokaa vaikkapa Pohjois-Irlantia esimerkkinä. Mielestäni aika uskomatonta, että kun Kiinan painoarvo maailmalla kasvaa, se samalla tuntee olevansa niin heikko, ettei se kunnioita kansalaistensa oikeuksia, vaan pelkää heitä. Eh, eikä eh, anna heille uskonnon vapautta. Eh, Kiina todella tukahduttaa kansalaistensa toiveet ja unelmat, elleivät ne sovi täysin hallinnon muottiin. Kiina myös vie sitten ulkomaille tätä vainon kulttuuria. Tämän me tuomitsemme. Muistuttaisin Ilham Tohtista, joka on uiguuri tiedemies, jo pitkään ollut Kiinassa vangittuna, koska on ää, käyttänyt ilmaisuvapauttaan. Myös häntä me tässä muistelemme. Belder, jedna Edustaja Peller, yksi minuutti. Ja, Kiitoksia, hyvä puhemies. Voin täysin kuvitella, että ulkomaiset lehtimiehet ovat näinä päivinä erittäin epätoivottuja Xinjiangissa, sillä Kiinan yksipuolisen järjestelmä kokeilee tässä länsialueellaan valvonta yhteiskunta politiikkaansa. Ja siinä inhimillisenä pelinappuloina ovat alkuperäisväestön uigurit. Kuitenkin länsimaiset kirjavaittajat aina silloin tällöin pääsevät tähän ilmapiirin sisään. Tällä tavalla vastaa uiguuri, kun häneltä kysytään, että onko turvallisuus joskus turvattomuutta. Hän sanoo, kyllä, minä pelkään. Noin sata perheenjäsentä, naapuria ja tuttavaa edelleen opiskelevat, mikä merkitsee sitä, että he ovat yli vuoden ajan olleet uudelleen kasvatusleireillä. Samalla kiinalaiset virkamiehet tekevät pakollisia niin sanottuja ystävällismielisiä vierailuja uiguuriperheisiin ja usein ne pitenevät yön yli vierailuksi. Tämän uskonnonvastaisen vihamielisen assimilaatiopolitiikan savulla Peking vahvistaa suhtautumistaan Belt Road-aloitteeseen Xinjiangissa. Selkeä antipropaganda. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pan Kora. Kiitos edustaja Kora, olkaa hyvä. Kyllä. Concentration camps are back. Keskitysleirit ovat palanneet. Muita sanoja ei oikeastaan ole, kun kuvaamme, mitä tapahtuu Xinjiangissa. Kiinan iskut maakunnassa pyrkivät poistamaan terrorismin uhan. Käytännössä kuitenkin tätä käytetään uudelleen koulutusleirien perustamiseksi ja työleirien käyttöön ottamiseksi. Puhutaan jopa miljoonasta ihmisestä, jotka on mielivaltaisesti pidätetty leireille. Heitä uudelleen koulutetaan, aivopestään, rankaistaan kollektiivisesti ilman oikeudenkäyntiä. Näitä ihmisiä syytetään siitä, että he eivät ole hankiinalaisia. Mitä pitää vielä tapahtua ennen kuin ryhdytään konkreettisiin toimiin? Kaasukammioitako Kiina rikkoo ihmisoikeuksia sen takia, että kukaan ei rajoja ole vetämässä. Meillä on selkeät todisteet siitä, mitä tapahtuu Xinjiangissa. Sen takia vetoankin nyt EU-hun, jotta todella äh, toimimme tilanteen vaatimalla tavalla. Tarvitaan sanktioita äh, puoluejohtoa vastaan, jotta tällaista ei voi enää tapahtua. Sitten edustaja Lainen, olkaa hyvä. President. Puhemies, parhaat kollegat. Viime vuosina ja vuosikymmeninä Kiinan talouskehitys on ollut hämmästyttävää, mutta tämä edistys talouden alalla ei ole eh, saanut rinnalleen edistystä ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien alalla päinvastoin eh, näissä asiassa on otettu takapakkia. Olemme usein keskustelleet Kiinan ihmisoikeusrikkomuksista, hyväksyneet päätöslauselmia. Tänään seitsemän poliittista ryhmää esittävät päätöslauselman Xinjiangin alueen ihmisoikeusrikkomuksista. Uutiset ovat aivan uskomattomia. Että, siis ihmiset Miljoona ihmistä on kerätty tällaisille niin kutsutuille internointileireille he ovat täysin äh, eristyksissä ulkomaailmasta. Me emme tietenkään voi hyväksyä tällaisia käytäntöjä. Äh, on väitetty, että terrorismin torjunta, separatismin torjunta, eli turvallisuus äh, olisi tässä syynä että Kiinan on voitava taata kansalaistensa yleinen turvallisuus, mutta tällaiset joukkopidätykset eivät ole mitenkään hyväksyttäviä, eikä niillä terrorismia voi torjua. Ja tämä myös vesittää Kiinan uskottavuutta maailmalla. Saksa ja Ruotsi ovat keskeyttäneet uigurien ja kasakkien palautukset kotimaihinsa. Vaadimme vastaavaa muilta jäsenvaltioilta. Nämä ihmiset eivät ole turvassa kotimaassaan nyt jäsenvaltioista. Monet, monet valtuuskunnat käyvät jatkuvasti Kiinassa ja nämä ihmisoikeusrikkomukset on pidettävä tapetilla. Me emme saa vaieta niistä olla liian varovaisia puheessamme. Tämä päätöslausuma on saanut suuren enemmistön taakseen Euroopan parlamentissa. Toivon, että Kiinan valtio siihen reagoi. Kiitos. Kiitos, edustaja Kytsyk. Olkaa hyvä arvoisa uh, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Valitettavasti muslimi vähemmistöt Xinjiangin alueella Kiinassa joutuvat satumarasten pidätysten kidutuksen uhreiksi. Me voimme nähdä, että tällaisia satumavaraisia pidätyksiä on tapahtunut ja ne ovat kohdistuneet noin miljoonan ihmiseen. Viattomat ihmiset, isät, äidit, veljet, sisaret ja ystävät ovat kadonneet missä kaikki nämä ihmiset ovat? Mitä tapahtuu niin, sanotun, niin sanottujen uudelleenkasvatusleirien sisällä? Lapset erotetaan perheistään. Me emme voi vaieta, kun ihmisoikeusrikkomuksia tehdään näin valtavassa mittakaavassa. Vaadin välitöntä vapauttamista niiden kohdalla, joita, mitkä on sattumanvaraisesti pidätetty ja joita pidetään näissä leireissä ja poliittisten vankien vapauttamista. Tässä on tarvetta lisäkonkreettisille toimille ja tarvitsemme vastauksia. Me tarvitsemme riippumattoman tutkimuksen tällä alalla, alueella. Dziękuję, dziękuję bardzo. Następ... Kiitos. Ja sitten Pimenta Lopes, olkaa hyvä. presidente. A resolução baseada em alegações... Kiitos, puhemies. Päätöslauselma käsittelee tapahtumia, jotka ovat saaneet vahvistusta esimerkiksi Yhdysvaltain äh, virastojen toteamuksista ja niiden ihmisten toteamusta, jotka pyrkivät omaa riippumattomuuttaan korostamaan. Eli kolmannet maat toimivat tekopyhästi, suhtautuvat tekopyhästi ihmisoikeuspuolustajiin. Käytämme tätä tavallaan tekosyynä, kun käymme sijaissotia esimerkiksi Afrikassa ja vastustamme niin sanotusti terrorismia. Europarlamentilla ei ole minkäänlaista legitimiteettiä saarnata muille ihmisoikeuksista. Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys Kiinassa ja sen rooli äh, maailmanlaajuisesti tarkoittaa sitä, että kyse on imperialistien suurimmasta vastustuksesta maailmassa. Kiitos. Vetoisin puhujen jotta puhuisitte hieman hitaammin tulkkauksen takia. Edustaja Tokes, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. As introduction, let me... Aivan äh, aluksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi äh, vierailija Lehterillä herra Dulgun Nishan, joka on maailman uiguurikongressin puheenjohtaja, väsymätön kansansa puolesta taistelija. Tervetuloa Hyvät kollegat, 12. syyskuuta 2018 eh, hyväksyimme suurella enemmistöllä EU-Kiina-suhteita käsittelevän mietinnön, jossa korostettiin, että strateginen kattava kumppanuus näiden kahden kumppanin välillä perustuu oikeusvaltion ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja näin pyritään vahvistamaan nämä molemminpuolista luottamusta ja, luottamusta ja ymmärrystä. Ja, ö, ähm, minä haluan nyt puhua yli miljoonan uikurin ja kasakin äh, pidätyksistä äh, autonomisella alueella. Heidät on nyt äh, pidätetty tällaisille, suljettu tällaisille uudelleenkoulutusleireille, jotka ovat kuin keskitysleirejä. Uiguuriyhteisö, heitä on noin 10 miljoonaa ihmistä, koko kansakunta, kaikki he ovat valvonnan alaisina ja näin heidän oikeuksiaan, jotka kuitenkin ovat Kiinan perustuslain mukaisia rajoittamattomia oikeuksia, rikotaan räikeästi ja Kiinan on lopetettava tämä uikuurien rekisteröinti ja seuranta välittömästi. Molempuolista luottamuksesta ja kumppanuudesta voidaan puhua vain, jos Kiina varmistaa sen, että kaikilla sen kansalaisilla, myös niillä, jotka kuuluvat etnisiin vähemmistöihin, ihmisoikeudet ja ihmisarvo toteutuvat. Meidän on nostettava nyt korotettava ääntämme. Ei voi olla niin, että ei voida käydä kumppanuuden vuoksi rehellistä vuoropuhelua ja vaatia ihmisoikeuksien toteuttamista. Kiitos. Edustaja Kelam, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komissaari, Kiinalla ei ole mitään pelättävää vähemmistöjensä puolelta, koska hän valtio on maailman suurin Siksi on erittäin epäloogista nähdä, millä tavalla uiguurivähemmistö, jossa on 11 miljoonaa jäsentä, joutuu järjestelmällisen sorron uhriksi. Siltä otetaan pois sen kansallinen kulttuuri ja identiteetti. Miljoona uiguuria on ilmeisesti uudelleenkasvatusleireillä. Me vetoamme Pekingin hallituksen, jotta se välittömästi lopettaa sattumanvaraiset pidätykset, jotka kohdistuvat uiguureihin ja muihin vähemmistöihin, myös kasakeihin. Vaadimme erityisesti, että EUn komissio ja jäsenvaltioiden hallitukset ottavat järjestelmällisesti esiin ihmisoikeusrikkomukset Xinjiangin provinssissa korkeimmalla tasolla. Ja pyydämme sitä, että EU-jäsenvaltioiden hallitukset estävät uigurejen häirinnän ja aiheuttavat näin heidän diasporansa Kiitoksia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kiitos edustaja Jufrida. Olkaa hyvä ST-ryhmän puolesta. Parliamo purtroppo di... Me puhumme toistuvista tapahtumista, jotka journalistit ovat nostaneet esille kansainvälisesti ja myös Euroopan komission edustajat. Tässä salissa usein tuomitsemme ne hyvin rankat rikkomukset, joita tapahtuu ihmisoikeuksien alalla. Xinjiangin ihmiset ovat joka päivässä elämässään poliisivalvonnan kohteena. Heidän puhelintietojaan seurataan ja on puhuttu myös leireistä, joihin ihmisiä suljetaan. Vähemmistö uiguurien kansalliset oikeudet on kumottu vaarat ovat tunnetut. Kiina käyttää edelleenkin kuolemantuomiota ja lainsäädäntö on varsin epäselvää ja voidaan käyttää lakia vähän niin kuin halutaan. EU on halunnut puolustaa vähemmistöjen oikeuksia ja myös tässä tapauksessa kyse on uiguurien oikeuksesta. Kolmansien maiden tulee hyvin tarkkaan tutkia kansainvälisen suojelun pyynnöt silloin, kun kyse on vähemmistöistä. Äh, täytyy muistaa myös kasakkivähemmistö. Kiitos. Sitten edustaja Demesmaikkar, olkaa hyvä. Ajatukset äh, ovat vapaita yksi vanhempia. Saksan äh, vastarintaliikkeen edustajia sanoi näin. Ei, ei, ei ajatuksia voi estää tai tukahduttaa, mutta juuri niin tapahtuu Xianjiangissa. Kaikki, mikä ei ole kiinalaista, joutuu noita vainon kohteeksi. Uikuureja ja kasakkeja mielivaltaisesti. Val- vangitaan äh, näille internointi äh, uudelleen koulutusleireille. Heidän äh, ajatuksensa halutaan puhdistaa, ihmisiä pelotellaan, eristetään, vakoillaan. Kiina, joka nyt on avautumassa maailmalle, piiloutuu tässä valtiokoneistonsa taakse. Mm, maa on edelleen ihmisoikeusindeksissä häntä päässä. Ihmisten vaino ja sorto on lopetettava, nämä leirit on suljettava, koska puhemies ajatukset ja ihmismieli ovat vapaita. Näitä ei voi kukaan nää estää olemasta vapaita. Kiitos. Bardzo w imieniu ALDE e, pan Paet, proszę jedna minuta. Seuraava puhe, alkaa. hyvä. Thank you very much. Lately the focus of... Äskettäin kansainvälisen yhteisön huomio on kääntynyt pois äh, Kiinan ihmisoikeusrikkomuksista käytännön syistä. Mutta maa, joka haluaa olla taloudellinen supervaltio, ei saisi äh, rikkoa kansalaistensa oikeuksia. YK mukaan yli miljoona uiguuria on uudelleenkoulutusleireillä ilman minkäännäköistä oikeudellista suojaa. Heidän perheenjäsenensä eivät tiedä, missä he ovat vai ovatko he ylipäätään hengissä. DNA-näytteiden kerääminen, GPS-jäljitysjärjestelmät, jota asennetaan esimerkiksi kännyköihin, kamerat, jota laitetaan koteihin, ovat esimerkkejä siitä, millä tavalla näitä ihmisiä häiritään. Kiinan hallituksen täytyy vapauttaa kaikki ne, jotka sattumavaraisesti on laitettu näihin leireihin ja kertoa niiden ihmisten olinpaikoista, jotka ovat hävinneet. Kiinan täytyy lopettaa järjestelmällinen sorto ja pitäytyä niissä sitoumuksissa, joita se on tehnyt, kun se on liittynyt kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. EU täytyy myös ottaa esille tämä kysymys, kun se kokoontuu yhteen Kiinan hallituksen kanssa kaikilla eri tasoilla. Edustaja Castaldo, EFDD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puhemies. Kukaan ei voi yhdellä sanalla kuvailla kaikkea. Jotkut eivät saa sanoa yhtään mitään. Sairagul tai Kumbain sanoja ovat nämä. Hän, hänet on tuomittu uudelleen kasvatusleirille, tällaiselle keskitysleirille eh, Länsi-Kiinassa, jossa kasakit, uiguurit ja muut vähemmistökansat on eh, vangittuina. Me emme ole tästäkään varmoja, koska ei ole mitään virallista rekisteriä vankien määrästä. Mutta ihmisoikeusrikkomuksista kyllä meillä on tietoa. Ihmisiä katoaa, poliittisia vastustajia, esimerkiksi Ilham Toti on kadonnut. Tämä vaino kohdistuu myös diasporaan, jäsenvaltioihimme asti. Ihmisiä Kiinan viranomaiset vainoavat ja näin heitä rangaistaan kapinoinnista. Meillä on moraalinen velvollisuus puuttua tähän tilanteeseen niin, että leirit puretaan ja vangit vapautetaan. Euroopan ei pidä taipua tähän business as usual logiikkaan, kieroutuneeseen logiikkaan, jota Kiina toteuttaa. Kiitos edustaja Schaffhauser. Olkaa hyvä. La province du Xinjiang. Xinjiangin provinssi jossa kävin noin parisenkymmentä vuotta sitten, on jo hyvin pitkään ollut armeija separatistien näyttämönä. Se on tehnyt useita hyökkäyksiä ja sitä ruokkii sotilaallinen islamismi. Näissä olosuhteissa mikäpä valtio ei valvoisi ääriliikkeitä edustavia moskeijoita tai ääriliikkeitä edustavia ihmisiä. Näin tekee Kiina. Mutta se, joka puhuu keskitysleireistä, jossa on kaksi miljoonaa ihmistä ilman minkäännäköisiä todisteita tästä, todisteita tästä asiasta ja sanoo, että kyseessä on esimerkiksi YK ö, ihmisoikeusjärjestö, niin tekee itsensä naurettavaksi. Kaksi miljoonaa tai miljoona, niin kuin täällä kuulee sanottavan, se on puolet Pariisin väestöstä. Ja mistä tulee tämä myytti näistä massiivisista mielivaltaisista pidätyksistä? Meidän täytyy taistella tätä voimaa vastaan sen sijaan, että tehdään tällaisia päätöslausumia. Edustaja Kelly, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Ihmisoikeustilanne ja niiden suojeleminen Kiinan viranomaisten taholta on heikentynyt, erityisesti etnisten vähemmistöjen tilanne on heikentynyt heitä, heihin kohdistetaan joukkovalvontaa, heistä kerätään tietoa ja heitä seurataan. Euroopan unionin täytyy nostaa tämä asia esiin kaikilla poliittisilla tasoilla, korottaa ääntään ja vaatia, että tilanne ei heikkene entisestään. Meidän on vaadittava pidätettyjen, mielivaltaisesti pidätettyjen välitöntä vapauttamista näillä kansalaisilla täytyy olla mielipiteen vapaus, heillä täytyy olla kokoontumisvapaus, universaaleja ihmisoikeuksia on kunnioitettava, samoin oikeusvaltiota. Ne ovat perustana Euroopan unionin ja Kiinan välisille pitkän aikavälin suhteita. Kiina on tilanteessa, jossa sen toimet vaativat todella jyrkän tuomion. Kiitos. Kiitos. Haluan pahoitella. Näin Polchakin sinisen kortin. Käsittääkseni hän halusi käyttää tätä menettelyä edellisen puheenvuoron yhteydessä. Pahoittelen, en nähnyt korttia. Nyt se on jo liian myöhäistä ja menemme eteenpäin. Edustaja Tremos, olkaa hyvä señor puhemies hyvät kollegat pidän päätöslauselmaa tervetulleena. Kyse on sattumanvaraisista pidätyksistä uiguurien ja kasakkien keskuudessa autonomisessa tasavallassa. Haluan tervehtiä myös uiguurikongressin puheenjohtajaa. Universaalit ihmisoikeudet oikeusvaltion peru, peru, periaatteiden tulisi olla kulmakivenä EU- ja Kiinan suhteissa. Päätöslauselmassa tuomittaan vaino, koneisto, joka kohdistuu vähemmistöihin Kiinassa, erityisesti uikuureihin ja kasakkeihin. Vetoamme Kiinan viranomaisiin, jotta he välittömästi lopettaisivat nämä sattumavaaralliset joukkopidätykset ja sulkisivat kaikki leirit, joihin miljoona ihmistä on sattumavaraisesti vangittu. Tulisi toteuttaa myös tutkintamatka tälle alueelle. Vetoan myös viranomaisiin Kiinassa, jotta eh, Ilham Tohti ja muut eh, vangit vapautettaisiin. Kyse on maasta, jolla on paljon kulttuurista rikkautta, etnistä rikkautta, uikuureja, eh, tiibetiläisiä. Heitä tulisi kunnioittaa eikä vainota. Näin Kiinasta tulisi vieläkin mahtavampi maa. Vapaa Kiina, vapaa Tiibet, vapaat uiguurit. Kiitos. Edustaja Parker, olkaa hyvä. Thank you. China is a... Kiitoksia. Kiina on äärimmäisen tärkeä kansainvälinen toimija ja sen merkitys on vain kasvamaan päin tulevina vuosikymmeninä, koska se on näin tärkeä tekijä ja se on osa turvallisuusneuvostoa. Se tuo myös mukanaan tiettyjä vastuita. Vaikka se kansainvälinen järjestelmä onkin tällä hetkellä vääränlainen, se on tuonut lisää vaurautta ja turvallisuutta kaikille maapallon ympäri, mutta aivan liian moni maa ei noudata ihmisoikeuksia. Näin tärkeän toimijan räikeä toiminta sen suhteen, että se ei suhtaudu kansainvälisiin määräyksiin riittävällä vakavuudella, on uskomatonta. Kiinalaiset toiminnat Xinjiangin alueella ovat nyt ylittäneet kaikki rajat. Terrorististen ryhmien kohtelu ei saa liittyä Xinjiangin ihmisten vainoamiseen. Kiinan täytyy päättää, minkälainen tulevaisuus on se tulevaisuus, jonka me kaikki jaamme, jossa sovelletaan perusihmisoikeuksia. Sen täytyy olla osa sitä tulevaisuutta. Kiitos edustaja Shogor, olkaa hyvä. Grave human rights concerns have long been ihmisoikeushuolenaiheita on Kiinassa noussut esiin jatkuvasti. Nyt tilante on, tilanne on heikentynyt. Kiina on alkanut vainota etnisiä vähemmistöjä, uskonnollisia vähemmistöjä, kuten uikureja, kasakkeja ja tiipettiläisiä uikuurien autonomisella alueella. Tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Ihmisiä suljetaan uudelleen koulutusleireille. Ihmisoikeustaistelijat ovat tuomineet nämä leirit kuin mustiksi aukoiksi, jonne ihmiset imaistaan ja he eivät sieltä enää koskaan pääse pois. Siksi on äärimmäisen vaikea arvioida, kuinka monet ihmiset on jo suljettu näille leireille. Lähes kaikilla uiguuri diasporassa elävillä perheillä on nyt kadonneita perheen jäseniä, joiden kohtalosta ei tiedetä. EU-Kiina ihmisoikeusvuoropuhelu ei voi sulkea silmiään. Nämä tapaukset on tutkittava. Kiitos. Hetman, Edustaja Hetman, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni... Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat uigurien kasakkien tilanne. Luoteisella Xinjiangin alueella on kulttuurin kansanmurha. Uigureja laitetaan uudelleenkoulutusleireille ja heidän lapsensa erotetaan perheistään ja laitetaan orpokoteihin. Ainoastaan yksi tavoite on kaikilla tällä toiminnalla. Halutaan tuhoa tuhota tuon vähemmistön kulttuurinen identiteetti. Vuonna 2017 pelkästään avattiin 45 uutta orpokotia 5000 lapselle Kiinan hallituksen toimesta ja siihen käytettiin 30 miljoonaa dollaria. Uutta teknologiaa hyödynnetään, jotta voidaan äh, ahdistella näitä vähemmistöjä. Tämä löytyy viimeisimmästä Human Rights Watchin raportista. Meidän täytyy vaatia Kiinaa sulkemaan nämä leirit, vapauttamaan poliittiset vangit ja lopettamaan sorto, joka kohdistuu vähemmistöjä kohtaan. Lehtimiesten ja kansainvälisten tarkkailijoiden pitäisi myös vapaasti päästä alueelle, jotta nämä voivat valvoa tuota tilannetta tuolla alueella. Kiitos. Ja nyt menettely ilman puhujalistaa. Aikaa on kovin vähän käytössämme, eli pitäkää kiinni puheajoista. Edustaja Poltsak, olkaa hyvä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 Eh, navázal tím pan schaffhauser na eh, vyjádření eh, pana lópeze ze Spojené levice. Halusin seurata hiukan sitä, mitä edustajat Schaffhauser ja Lopes sanoivat, kun he totesivat, että meillä ei ole oikeutta puhua ihmisoikeuksista ja Kiinasta. Nämä ihmiset olivat tätä mieltä. Minä haluan puhua kasakien ja uikurien oikeuksista, koska kyse on etnisestä sodan käynnistä ja meidän tulisi puolustaa näitä vähemmistöjä aina kun käymme Kiinassa ja kaikilla eri tasoilla. Kiitos. Edustaja Khan, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Jos joku maa pitäisi miljoona ihmistä leireillä ja 11 miljoonaa joutuisi elämään poliisivaltiossa, niin vetoaisimme varmasti kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja puhuisimme etnisestä puhdistuksesta ja toteutettaisiin sanktioita. Suurin osa kuitenkaan ei halua kritisoida Kiinaa eikä vaadi avoimuutta tilanteeseen pelätään taloudellisia vastatoimia Kiinan taholta. Tämä parlamentti on aina puolustanut ihmisoikeuksia kautta maailman. Ikävä kyllä, tässä tapauksessa päätöslauselma ei ole mikään läpimurto, vaan siinä vain ilmaistaan huolemme. Sen takia kannustan parlamenttia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta Kiinan hallitus voidaan saada sulkemaan leirit, lopettamaan ihmisoikeusrikkomukset uikuuria vastaan. EUn on oltava valmis ryhtymään myös täsmä sanktioihin, kun kyse on näistä tämän vuosituhannen keskitysleireistä. Meidän tulee tunnustaa uiguurien olemassaolo yhteisönä ja on vältettävä maailmanlaajuisesti tuleva katastrofi. Edustaja Astrovicius, olkaa hyvä. Uh, Mr. Chair, Commissioner... Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Uikuri- ja kasakkilaiset mm, vähemmistöt ja hänen kohtelunsa on jäänyt huomioitta kansainvälisessä yhteisössä liian pitkään. Sadat tuhannet ihmiset näistä muslimivähemmistöistä on pidätetty ja heitä pidetään leireissä hirvittävissä olosuhteissa mukaan lukien kidutus, uskonnollisten riittien rajoittaminen ja heitä pyritään uudelleen kouluttamaan uskonnollisista näkemyksistään. Edelleen vaikea uskoa, että tämänkaltaisia leirejä voi olla olemassa tällä vuosisadalla. Uigurit ja kasakit ovat kansoja, joiden täytyy saada valita elämäntapansa ja viedä eteenpäin perinteitään, kulttuuriaan ja uskoaan myös Kiinassa. Siitä syystä vetoan Euroopan unionin, jota se esittäisi tämän asian ja vaattaisi näiden leirien sulkemista kaikissa tulevissa poliittisissa vuoropuheluissaan Kiinan kanssa ja pitäisi tätä asiaa etusijalla. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Feria, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen käytännössä äh, meillä on nyt jo tapana eri syistä nostaa täällä Kiina esiin keskusteluissa. Euroopan parlamentti on hyväksynyt koko joukon päätöslauselmia liittyen Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin ja kansalaisvapausrajoituksiin. Myös äh, uuden puoluejohdon aikana kyse on autoritäärisestä hallinnosta, joka sortaa kansalaisia. Xi Jinping 2013 totesi, että ihmisoikeus tilanne Kiinassa tulee olemaan prioriteettiasia, mutta tämän sijaan Kiinan hallitus tukahduttaa entistä kovemmin kaikenlaisen vastarinnan. Nyt olemme kuulleet äärimmäisen huolestuttavia uutisia uikurien ja kasakkien alueelta jossa heitä sorretaan, heidät suljetaan leireille, heidän uskonnolliset perinteensä kielletään. Meidän on vaadittava, että Kiina päättää nämä toimet välittömästi. Edustaja Soidrova, olkaa hyvä. slova, Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Niin kuin olemme kuulleet, Xinjiangin tilanne on hyvin huolestuttava. Miljoona ihmistä on pidätettynä uudelleen koulutusleireillä. Xinjiang on suurin vankila maailmassa. Usein näitä ihmisiä väitetysti syytetään terrorismin tukemisesta. Tämä osoittaa, miten terrorismin vastaista taistelua käytetään väestöä vastaan. Lokakuun ensimmäinen päivä rekisteröitiin uiguurien joukkokuljetuksia ajoneuvojen ikkunat oli pimennetty, heitä kuljetettiin etelästä kohti pohjoista. Nämä joukkokuljetukset muistuttavat meitä stalinismin ajoista ja neuvostoajoista, vainoista. Sen takia tuen Euroopan parlamentin vetomusta Kiinalle, että tämä vaino uikuuria kohtaan lopetetaan. EUn tulisi pohtia myös täsmällisiä sanktioita vastuuhenkilöitä vastaan. E, Kiitos. Pyytäisin nyt kollegoita sallimaan meidän jatkaa tätä keskustelua. Pyydän teitä olemaan hiljaa salissa. Keskustelu jatkuu. Edustaja Suitsa, olkaa hyvä gospodine predsjednie rezoluciju koja Kannatan tätä päätöslauselmaa, joka ilmaisee meidän huolestuneisuutemme ihmisoikeustilanteesta Kiinassa. Ihmisoikeuksien pitäisi olla keskeisessä asemassa EUn ja Kiinan välisissä suhteissa. Uiguria ja kasakkeja pitäisi saada elää vapaana. Kannatan tätä päätöslauselmaa. Lehtimiehillä varsinkaan ei ole minkäännäköistä oikeutta raportoida näistä leireistä. Jos kyseessä olisi joku toinen maa, niin olisimme kaikki olleet kovin huolestuneita, mutta kun puhutaan Kiinasta, niin näin ei tapahdu. Siitä syystä on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni keskustelee tästä tapauksesta ja että ilmaisemme huolestuneisuutemme ihmisoikeustilanteesta Kiinassa. Toivon, että päätöslauselmamme auttaa sitä, että nämä ihmiset vapautetaan. Dziękuję, dziękuję bardzo i teraz głos zabierze pani komisarz. Kiitos. Seuraava puhuja on komission jäsen Bienkovska ja haluaisin myös, että voimme kuunnella tarkkaan, mitä komission jäsen sanoo. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni seuraa tiiviisti Xinjiangin alueen tilannetta. Olemme havainneet, että ihmisoikeustilanne alueella on heikentynyt selkeästi. Hyvät kollegat, pyydän hiljaisuutta, keskittyä Kiinnittäkää huomioon nyt komission jäsenen tärkeään lausuntoon. Tämän lisäksi Euroopan unionin komitea, joka tarkastelee etnistä vainoa, on tehnyt löydöksiä, joiden mukaan uikuureja ja muita vähemmistöjen edustajia mielivaltaisesti pidätetään heitä, siirretään maan sisällä ja heitä suljetaan leireille, heitä seurataan, heitä valvotaan. Euroopan unionin kansalaiset, jotka ovat uiguuri vähemmistöön kuuluvia, ovat ilmoittaneet meille, että heitä on painostettu palaamaan Kiinaan, ähm, heihin on oltu yhteydessä. Samoin sitten Kiinassa uiguureilta on otettu otettu matkustusasiakirjat eh, estäen heitä siirtymästä eh, Kiinasta muualle. Eh, kaikkien maiden jäsenvaltioiden täytyy tarkastella vakavasti nyt uiguurien ja kasakien palautuksia Kiinaan. Olemme nostaneet tämän asian esiin myös viimeksi, kun tämän vuoden heinäkuussa kävimme ihmisoikeusvuoropuhelua Kiinan kanssa. E, vähemmistöjen oikeuksia on kunnioitettava. E, tällä hetkellä e, tosiaan uikurien tilanne on ollut Kiinan kanssa vuoropuheluissa esillä. Xinjiangissa olimme myös tarkastusmatkalla ja muutkin kansainväliset ihmisoikeustahot ovat tehneet suosituksia tilanteen parantamiseksi. YK on Äh, ihmisoikeusedustaja on myös vaatinut pääsyä alueelle äh, kaikkia ihmisoikeuksia, kuten äh, vapaa liikkuvuus, ilmaisuvapaus, mielipiteenvapaus, kokoontumisvapaus, kaikkia näitä oikeuksia on kunnioitettava paitsi Xinjiangin alueella, kaikkialla Kiinassa. Kiinalla on kansainvälisiä velvoitteita, se on osapuolena kansainvälisissä sopimuksissa ja meidän on käytävä avointa vuoropuhelua Kiinan ja sen kansainvälisten kumppanien välillä ihmisoikeusasioista ihmisoikeuksien puolustamiseksi. Kiitos. Chciałbym bardzo przeprosić e, panią komisarz. E, Pahoittelen komission jäsenelle sitä, miten kollegani käyttäytyvät salissa. Joskus poliittisia kannanattoja on helpompi ilmaista kuin sitten käyttäytyä asianmukaisesti, niin kuin kollegat nyt näyttävät unohtavan. Nyt tämä keskustelu päättyy ja siirrymme äänestyksiin. Hyvät kollegat, ryhdytään äänestämään. Näen, että kaikki haluavat päästä täältä kotiin. Näin Viotti on pyytänyt puheenvuoroa. Presidente, chiedo... Puhemies, pyydän puheenvuoroa ja haluan tuomita tämän aamun karmean tapahtuman Italiassa. Oli otsikkolehdessä, eli maahanmuuttajat tuovat koleran Italiaan. Tämä otsikko on aivan järkyttävä ja aivan väärä. Me taistelemme valeuutisia vastaan sosiaalisessa mediassa ja parlamentin tulee taistella myös vihalietsovia sanomalehtiä vastaan ja rasismia vastaan tällä mantereella. Tämä mm, otsikko on aivan järkyttävä. Häpeä. Shall I give him? Uh, ja chciałem się powołać na artykuł 162 regulaminu. Kiitoksia. Työjärjestyksen artikla 162 mukaisesti keskustelussa uusfasistisista liikkeistä puhemies. Pasku sulki niin 30 äh, sekuntia äh, ennen kuin puheaikani oli päättynyt. Äh, hän ei ole puhemiehen arvoinen puhemies. Kiitoksia, huomioitu. Näin sitten siirrytään äänestämään. Haluaisin, että äänestämme ensinnäkin kiireellisestä päätöslauselmasta, joka koskee Valko-Venäjän mediavapauden huononojen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. We proceed to uh, the situation of the... Um, ja näin siirrytään sitten tarkastelemaan Arabiemiraattien tilannetta. Ja tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. We proceed to mass arbitrary detention. Ja sitten siirrytään uiguria ja kasakkien mielivaltaisiin joukkovangitsemiseen Xinjiangin uigurien autonomisella alueella päätösosman puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. We proceed to the report by Mr. Coelho. Ja sitten Koelion mietintö, joka koskee julkisia hankintoja koskevaa strategiapakettia. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Adopted. Hyväksytty. Congratulations. Onnittelut esittelevälle. Näin siirrytään käsittelemään Fossin mietintöä EUn rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust. Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi tarkistus 195. Kuka sen puolesta äänestää vastaan? Tyhjää. Hylätty. Ja näin sitten tilapäissopimus nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut Fossille. Näin sitten seuraavana edustaja Grisbeckin mietintö jäädyttämistä menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten ja tunnustaminen. Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi. Tarkistus 146. Hylkäämisen puolesta vastaan. Tyhjää. Näin ehdotus on hylätty. Siis käys on hylätty. Ja näin sitten tilapäinen sopimus, äänestäkää, tämä on nimenhuutoäänestys, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Grisbeckille. Seuraavaksi äänestetään edustaja Korazabiltin mietinnöstä. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Edustaja Koratsa Vilt on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitoksia kun puhutaan vapaasta tiedon liikkuvuudesta Euroopan unionissa, niin de facto luodaan viides vapaus sisämarkkinoille. Tämä on todella merkittävä muutos digitaalitaloudelle Euroopan unionissa. Tämä on hyvä esimerkki Euroopasta, joka saa aikaan. Haluan lämpimästi kiittää teitä kaikkia hienosta yhteistyöstä ja tuesta. Kiitos. Thank you, Mrs. Corazza-Bildt. Kiitoksia, edustaja Corazza-Bildt. Ja näin sitten äänestetään tästä väliaikaisopimuksesta nimenhuutoäänestyksellä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. And this game changer is adopted. Ja näin tämä todellinen muutos on hyväksytty. EUn vaikutus, osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK välineen laatimiseen. Ensin äänestetään päätöslauselmaesitys, joka tulee DEVE-valiokunnasta. Äänestämme kappakohtaisesti kappa 10 puolesta. Ensimmäinen osa siis vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin toinen osa, kappa 10, tarkistetaan vielä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin sitten kapa 14 kolmessa osassa alkuperäistekstistä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 19 kahdessa osassa. Ensimmäinen osassa puolesta vastaan Tyhjää. Mielestäni hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Toinen osa. Kappale 19 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja näin äänestetään sitten kokonaispäätöslauselmasta puolesta vastaan. Tyhjää. Minusta hylätty. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. So here with um, the other motions for a resolution. Näin ollen sitten muut päätösosmaehdotukset raukeavat. Voidaan siirtyä seuraavaan kohtaan. Äänestetään Jemenistä. Ensinnäkin meillä on yhteinen päätösosmaesitys seitsemältä ryhmältä. Edustaja Chanok on pyytänyt puheenvuoroa, jotta hän voisi esittää suullisen tarkistuksen kappaleessa kolme. Edustaja Chanok, olkaa hyvä. Mikrofoni. Kyllä se päällä oli. Puhemies, kiitokset. Haluaisin lisätä kappaleen kolmen jälkeen seuraavaa tuomitsee ää, äh, Iranien, iranilaisten äh, rakentamat ballistiset äh, ohjukset Saudi-Arabiaan, myös siviilialueille ja myös miinat. Tanok. Are there any objections Kiitoksia edustaja Tanok. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei näytä vastustavan. Kyllä. Enemmän kuin 40. Eli tästä ei voida äänestää. Näin mennään sitten eteenpäin kappaaseen 20. Äänestetään kahdessa osiossa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksessä äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa myös nimenhuutoäänestyksellä. Kappa 20, toinen osa. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Paikka 23 alkuperäistekstissä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on kappale T kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestetään sitten koko tästä päätöslauselmaehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli kaikki muut ehdotukset raukeavat. Ja näin sitten siirrytään tuulipetosten torjunta ja EUn omien varojen suojelu. Päätöslauselmaesitys budjetinvalvontavaliokunnalta. Kappale 1, alkuperäistekstissä nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kapa kahdeksan nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 9 nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 10 äänestyksellä. Äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 12 kahdessa osassa. Ensimmäinen äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt koko päätöslauselmasta äänestetään nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin on päästy äänestysten loppuun. Kiitoksia kovasti. Kollegat, nyt voidaan siirtyä äänestysselityksiin. Vetoan kuitenkin kaikkiin, että jatkatte yksityisiä keskusteluja tämän täysistuntosalin ulkopuolella. on... Ensin siirrytään käsittelemään ähm, coelhon mietintöä julkisia hankintoja koskevaa strategiapakettia ja pyydän Rory Palmeria käyttämään ensimmäisen puheenvuoron. Kollega Palmer, teidän vuoronne. We don't see him, so we proceed to... Häntäpä ei näy salissa, joten sitten seuraava puhuja on Monika Makovei. Olkaa hyvä. Mulțumesc. Licitațiile trucate, conflictele de interese generează pierderi de peste două miliarde de euro pe an. Toate acestea, toți acești bani sunt uh, din... Kiitoksia puhemies. Todella kun puhutaan äh, julkisista hankinnoista, niin kysehän on rahoista, jotka kuuluvat äh, Euroopan unionin kansalaisille. Äh, tässä kun puhutaan julkisten hankintojen sopimuksista ja näiden digitalisoimisesta, asiassa on ollut viivettä digitaalista alustaa jäsenvaltioiden on tullut ottaa käyttöön vasta tänä kesänä. Kyse on korruption torjunnasta. On käytettävä mitä pikimmin digitaalisia välineitä ja kun puhutaan kansallisista sopimus rekistereistä. Nämä on koordinoitava EU-järjestelmän kanssa. Digitaaliala todella yksinkertaistaa tilannetta ja varmistaa oikean rahan käytön. Kiitos. Thank you, Mrs. McAvey. Kiitoksia, edustaja McAvey. Sitten seuraavana edustaja Jambatski, olkaa hyvä. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minä tuin kollega Koljon mietintöä. Komissio on hyväksynyt vuonna 2014 samansuuntaisen paketin. Eri jäsenvaltioilla on ollut täytäntöönpanossa kuitenkin erinäisiä ongelmia. On myös ryhdytty mm, rangaistuksiin ja erilaisiin menettelyihin tiettyjä jäsenvaltioita kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että on ryhdyttävä myös uusiin toimiin tarvitaan joustavampaa täytäntöönpanoa. Uusi paketti tarjoaa myös mahdollisuuden uudistaa julkisia hankintoja. Minä tuin tätä mietintöä, sillä saamme entistä enemmän verkkojulkaisuja, julkisia kilpailuja ja niin edelleen. Eli uskon, että julkiset hankinnat voivat tästä hyötyä ja saamme myös hyviä tuloksia aikaiseksi kansalaisten hyväksi. Kiitos. Thank you Kiitoksia, edustaja Jambatski. Seuraavana puheenvuoron saa Jose Ignacio Faria. Olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente. Kiitoksia. Haluaisin onnitella kollega Koilioa erinomaisesta mietinnöstä, joka koskee julkisia hankintoja. Tämä säästää paljon veronmaksajien rahoja ja saa aikaiseksi hyötyjä. Se parantaa myös palvelujen laatua kansalaisille. Tähän mennessä matalin hinta on ollut ainoa kriteeri. Yhteiskunnallinen kestävyys tai ympäristökriteerit jätettiin huomiotta. Meillä täytyy olla kunnon analyysi näistä eri tarjouskilpailuista. Nyt neljän vuotta myöhemmin meillä on järjestelmä julkisia hankintoja varten, jossa käytetään sähköisiä hallintojärjestelmän työkaluja, jotta voidaan täysin hyödyntää sisämarkkinoiden potentiaalia. Tämä tulisi lopettaa vastuuttomat käytännöt, jotka olemme saaneet nähdä Portugalissa, esimerkiksi terveydenhuoltoalalla. Meidän, joissa oikeita käytäntöjä ei ole ollut läsnä. Toivottavasti tämä mietintö nyt tulee käytetyksi hyvin, jotta voidaan parantaa julkisia hankintoja. Vote is one minute. Niin, minuutti on teillä aikaa siis näihin äänestysselityksiin. Seuraavaksi edustaja Nekov. Äh, Kiitoksia. Puhemies, julkiset hankinnat ovat äh, keskeinen äh, asia sosiaalisen infrastruktuurin vahvistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Ja olen yhtä mieltä siitä, että alhaisin hinta hankevalinnassa useimmiten on johtavana ajatuksena. Ja tämä ei ole hyvä asia, koska suuryritykset ja suurimmat yritykset hyötyvät tästä ajatuksesta. Mm, alhaisin hinta saattaa johtaa tragedioihin, niin kuin Bulgariassa viime aikoina on nähty. 18 henkilöä ihmistä menetti henkensä Bulgariassa on äh, julkisia hankkeita esimerkiksi koulumaidon tarjoamiseksi, hedelmien tarjoamiseksi koulussa, mutta nyt äh, nämä ovat jäissä. Tarvitaan avoimuutta ja sähköinen järjestelmä 2018 vuoden loppuun mennessä ja petoksia on torjuttava. Thank you, Mr. Nekov. Now we can... Kiitoksia edustaja Nekov ja nyt seurataan sitten kollega Fossin mietintöä. EUn rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust on kyseessä. Edustaja Makovei käyttää ensimmäisen puheenvuoron. de umane, terorismul, Kiitoksia puhemies. Transfrontalier de grupuri care își desfășoară activitatea. De aceea, <clears throat> Eurojust are un rol esențial. Euro Justin tulisi olla merkittävässä roolissa, kun äh, toteutetaan oikeudellisten viranomaisten yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Ja samoin on tuettava eri tutkimuksia, joihin liittyvät myös kolmannet maat. Ja meidän tulee Mulțumesc tukea Eurojustia sen yhteistyössä. invite um, uh, colleague Sean Kelly to take the floor, please. Pyytäisin edustaja Kellyä käyttämään puheenvuoron. Tämä mietintö on tervetullut ja toimet, joilla pyritään varmistamaan rikosoikeudellinen yhteistyö EU:ssa. Haluan kiittää kollega Axel Fossia hänen tekemästään hyvästä työstä tavanomaiseen tapaan. Rikolliset käyttävät entistä äh, sofistikoituneempia välineitä sen takia täytyy myös rikosoikeudellisessa yhteistyössä olla tällaisia käytössä. Ja sen takia Eurojustin vahvistaminen rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa on tärkeää. Kyberrikollisuus, ihmisten kuljetus, ihmisten valvonta on rajat ylittävää. Sen takia on tärkeää, että Eurojust voi vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden kesken, jotta ihmisiä suojellaan. Nyt uusi johtokunta mahdollista Eurojustin tehokkuuden parantamisen ja myös raportoinnin, raportoinnin toteutumisen kansallisissa parlamenteissa. Nämä toimet ovat tärkeitä omille valitsijoilleni Irlannissa ja kaikille varmasti kautta EUn. Sen takia onkin hyvä, että yhteistyössä tällaista edistystä nyt saadaan aikaan. Kiitos. Kiitos edustaja Kelly. Ja sitten haluaisin siirtyä seuraavaan asiaan, joka on kollega Anna-Maria Koratsa-Biltin raportti vapaasta ei henkilötiedon siirrosta euroopan unionissa ja ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja dobromir sosnierzille olkaa hyvä. obviously not here, so the next speaker will be... Äh, hän ei näytä olevan paikalla, joten seuraavaksi puhuu edustaja macovei. Ähm, pentru acest regulament pentru Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan henkilötiedoista ja näiden suojelemisesta, niin täytyy tehdä ero tietenkin yleisen järjestyksen ja turvallisuuteen liittyvien tietojen suhteen. Ja kun on olemassa ja käytössä rajoituksia, jotka eivät ole kuitenkaan perusteltuja, niin Ähm, toteaisin tässä, että kyse voi olla myös protektionismista, mutta sillä ei ole asiaa yhtenäismarkkinoillemme. Samoin on äh, havaittu tiettyjä väärinkäytöksiä rajat ylittävien tietojen käsittelyssä tai tiettyjä äh, käytäntöjä, jotka eivät ole säännönmukaisia. Näin ollen tämä onkin äh, erittäin hyvä askel eteenpäin. Näin voidaan toimia innovatiivisesti. Kiitoksia. Thank you, Mrs. McAvey. Kiitoksia edustaja Makovei. Seuraavana puheenvuoron saa Miroslav Piotrowski. Kiitoksia puhemies. Tänään äänestimme parlamentin asetuksesta, joka koskee henkilötietojen vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa – ja tämä on tietysti tärkeää, kun katsotaan yhteiskunnan digitalisoitumista. Tekstissä on osio, joka mahdollistaa sen, että voidaan prosessoida muuta kuin henkilötietoa missä hyvänsä EU-ssa ilman minkäänlaisia rajoitteita. Tähän sääntöön on poikkeus. Se on oleellinen asia minun mielestäni. Kysymys on julkisesta äh, uhasta julkiselle turvallisuudelle. Se on otettu huomioon tässä asiakirjassa ja sama kuin muut kollegat tuen tätä tekstiä. Then puhemies. Modernissa nykymaailmassa uusi teknologia ja muutoksen nopeus johtaa siihen tilanteeseen, että tietoa pitää voida käyttää järkevästi ja oikeaan tarkoitukseen. Tuen ajatusta siitä, että lokalisaatio kielletään, jollei ole pakottavia argumentteja, esimerkiksi eh, yleinen turvallisuus. Muuten kuin henkilötietojen liikkuminen on hyvin tärkeää myös innovaatioissa. Se on tärkeässä roolissa, kun ajattelemme myös innovaatioita ja tiedon määrän lisääntymistä. EU:ssa julkiset viranomaiset voivat eh, hyötyä eh, tästä tiedon määrästä, koska datapohjaisia palveluja on entistä enemmän. Palvelut ovat parempia ja kansalaiset voivat hyötyä paremmista palveluista. Sen takia tuin mietintöä. Thank you, Mr. Nekov. And... Kiitoksia, edustaja Nekov. Ja seuraavana puheenvuoron saa kollega Kelly. Kiitoksia puhemies. Minulla oli ilo saada eilisiltana osallistua tähän keskusteluun. Haluan todella kehua Anna-Mariaa erinomaisesta työstä. Tämä on todellinen muutos tilanteeseen. Vapaa tiedon liikkuvuus ja mm, kansallisten turhien määräysten poistaminen ovat hyvä asia, yleinen järjestys ja turvallisuus poikkeuksina sopivat toki tähän kokonaisuuteen. Itsehän olin yleisen tietosuoja-asetuksen esittelijänä. Tämä tuo mukanaan monia hyötyjä muun muassa PK-yrityksille. Se vahvistaa myös kilpailua esimerkiksi tiedon varastointialalla eri jäsenvaltioissa – Ähm, samoin ehkä tulee helpommaksi vaihtaa palvelun tarjoajaa näin halutessaan. Kun puhutaan eri rajoituksista, niin mielestäni tämä on oikein hyvä lopputulos. On tehty hyvää työtä ja mielelläni äänestin puolesta. Kiitos. Kelly. Kiitoksia edustaja Kelly. Ja sitten päätöslausumaehdotukset. EUn osallistuminen monikansallisten yhteyden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK-välinen laatimiseen –

thank you ms uh, kumpula natri and my admiration for the interpreters who kept pace with your rhythm. Kiitoksia edustaja kumpula natri. Ehkä ensi kerralla voisitte puhua hieman hitaammin. Arvostan tulkkien toimintaa. Seuraavaksi edustaja Sanchez Caldentei, joka puhuu vuoryhmänsä nimissä. Ja hän saa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Edustaja Sanchez Caldenti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tänään tässä parlamentissa hyväksyttiin teksti, joka on todella historiallinen askel eteenpäin. Pyydämme tässä hyvin, hyvin suorasanaisesti ja kiireellisesti, että Euroopan unioni johtaisi YKssa työtä ihmisoikeuksien puolustamiseksi suuryrityksissä, rajat ylittävässä toiminnassa ja muuten. Ja kun nyt puhutaan tästä asiasta, niin ihmisoikeudet ovat yhä heikommalla tolalla monissa maailman maissa. Ja tänään nyt Euroopan parlamentti teki selväksi, että tarvitaan todellista lainsäädäntöä ja tarvitaan myös sanktioita siinä tapauksessa, että rikkomuksia tapahtuu. Nyt tästä ei enää ole ulospääsyä. Äh, on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan parlamentti, siis kansanedustajat Euroopassa, vaativat nyt kovalla äänellä tätä sopimusta. Me edustamme täällä kansalaisia ja nyt olemme edustaneet heitä hyvällä tavalla. Myös Espanja voi asiassa ottaa edelläkävijän roolin ja toivon, että Pedro Sanchez Genevessä, pääministerimme, eh, puolustaa tätä ehdotusta. Eh, aiempi Espanjan hallitushan ei toiminut asian puolesta. Haluan todella kiittää esittelijää hänen kovasta työstään. Eh, tänään ihmisoikeudet saivat meiltä merkittävän tuen. Toivon, että kansalaiset ymmärtävät, miten tärkeää tämä työ on. Ja me uskomme edelleen ähm, todelliseen demokratiaan ja uskomme siihen, että ähm, maailman heikot saavat nyt meidän tukemme. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Näin siirrytään sitten Jemenin tilanteen päätösosamaesitykseen parin. Ensinnäkin puheenvuoro Junus Omarisille, minuutti, olkaa hyvä. Merci. Puhemies, kiitos. Katseen alla tapahtuu Jemenissä YK mukaan maailman pahin humanitaarinen kriisi. Ihmiset kuolevat, kun muut ovat välinpitämättömiä. Tämä on todettava selvästi. Läntiset pääkaupungit ovat välinpitämättömiä, pitävät tärkeämpänä omia pikkupuhastelujaan kuin sitä, että tuomitsisivat Saudi-valtakoneiston. Ja, ja myös Ranskan, Yhdysvaltain, Espanjan, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset myyvät tappoaseita lasten tappamiseksi Jemeniin. Ja sitten Eurooppa katsoo voimattomana vierestä ja jatketaan läksytystä koko muulle maailmalle ja käydään kuitenkin tätä veristä kauppaa viattomien hengellä. Euroopan parlamentti on nyt esittänyt vetoomuksen, jotta ei myytäisi eh, aseita. Ja toivottavasti jäsenvaltiot ja erityisesti Ranska tämän kuulevat. Thank you very much, Mr. Omarjee. Kiitoksia, edustaja Omarjee. Seuraavaksi Miguel Urban Crespo saa puheenvuoron. Gracias. Kiitokset puhemies. Humanitaarinen hätätilanne Jemenissä on aivan kestämätön. Kolme neljäsosaa Jemenin kansalaisista, 20 miljoonaa ihmistä on vaarassa äh, kuolla nälän hädän vuoksi, aliravitsemuksen vuoksi. Ja nyt äh, äh, tilanne on äh, jatkunut samankaltaisena, koska meidän toimemme ovat olleet pelkkää paperia ja paperi on vain paperia. Edelleen Saudi-Arabialle jäsenvaltiot myyvät aseita rikkoen näin äh, äh, asevientikieltoa vastaan, valvontaa vastaan, josta Euroopan parlamentti on päättänyt jäsenvaltioiden kädet ovat nyt veressä kaikkein pahiten Espanjan, paitsi rahoin hallitus, myös Sanchezin nykyhallitus, koska eh, Espanja on yksi suurimpia aseviejiä Saudi-Arabiaan. Ei oppositiossa ja hallituksessa voi tehdä eri politiikkaa ihmisoikeuksista ei voi neuvotella. Meidän on eh, huolehdittava siitä, että eh, ihmisten elinkeino ei olisi sota, vaan että se olisi rauha. Kiitos. Thank you, Mr. Urban Crespo. Kiitoksia, edustaja Urban Crespo. Seuraavaksi kollega Shoidorova, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin selvittää sitä, miksi tuin Jemeniä koskevaa päätöslauselmaa, vaikka vasemmisto on estänyt kollega Tanakin tarkistuksen. Hän halusi mainita myös Iranin ja Saudi-Arabian Jemenin yhteydessä. Tässä on kyseessä päätöslauselma, joka luetteloi traagisen konfliktin tosiasioita. Kyseessä on humanitaarinen katastrofi siviiliväestölle. Euroopan parlamentti pyytää humanitaarista tukea – jota täytyy toimittaa enemmän, vaikka sota jatkuu, jota me emme kykene tehokkaasti lopettamaan. Lisäksi tässä mainitaan tämä laajempi asiayhteys, sillä Iran on myös osa tätä epävakaata lähitä. Kiitoksia, edustaja Shodorova. Seuraavaksi Miroslav Piotrowski saa puheenvuoron. Kiitos. Maa on kärsinyt sodasta ja siellä on myös kristitty väestönosa. Open Doors julkisti luokittelun, jossa Jemen on äh, aivan häntäpäässä. Euroopan unioni päätöslauselmassaan tuomitsee Jemenin väkivaltaisuudet ja hyökkäykset siviilejä ja infrastruktuuria vastaan. Tekstissä ikävä kyllä ei, kyllä ei suoraan viitata kristittyjen vainoon. Voin yhtyä siihen näkemykseen, että Euroopan parlamentin tulisi vaatia kaikilta osapuolilta tässä konfliktissa sitä, että ne kunnioittavat velvoitteitaan kansainvälisen oikeudenmukaisen nopeasti niin, että humanitaarinen apu saadaan perille. Thank you very much, Mr. Piotrowski. Kiitoksia, edustaja Piotrowski. Näin ollen keskeytän istunnon kello kolmesta. präsidentin! Parhaat kollegat, istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niihin huomioita? Ei näytä olevan, joten näin ollen pöytäkirja on hyväksytty. Seuraava esityslistan kohta on suullinen kysymys komissiolle. Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset. Edustajat Kaadenbach ja muut. Ensimmäisenä puheenvuoron saa laatijan ominaisuudessa edustaja Poh. Olkaa hyvä. Vážená pani komisarsko, současný průmyslový Puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Nykyinen teollinen broilerituotanto on vallalla oleva malli, jonka kautta Euroopan markkinoille saadaan halpaa kananlihaa. 95 prosenttia broilereista tuotetaan Euroopassa tällä tavalla – Tehotuotanto kaikkialla maailmassa on kysymys, joka liittyy eläinten hyvinvointiin ja myös ihmisten terveyteen. Broilereita yleensä kasvatetaan suurissa määrissä ilman päivänvaloa. Välttämättä eläimillä ei ole mahdollista toteuttaa luontaisia tarpeitaan. Erilaiset ihooireet, epämuodostumat, käyttö, stressi, kipu, mah, äh, mahdottomuus toimia luontaisesti. Kaikki nämä ovat sellaisia ongelmia, joita eläimet joutuvat kokemaan ennen kuolemaansa. Me kehittyneissä maissa tällä vuosituhannella sallimme ja hyväksymme ihan järkyttäviä käytänteitä jos ihmiset tietäisivät, miten näitä broilereita todella tuotetaan, niin varmaankaan ihmiset eivät niitä sitten söisi. 49 päivää aikaisemmin kesti broilerin kasvatus ja paino nousi kaksinkertaiseksi. Eli broilerien täytyy alle kahdessa kuukaudessa kasvaa 2,7 kiloisiksi. Ja tämä on aivan luonnotonta kokeilut ovat nyt todella lähtemässä käsistä. Broilerit ovat teollisessa tuotannossa huonossa kunnossa. Viljely vaatii tuekseen mikrobilääkkeiden käyttöä. 75 prosenttia kaikista Euroopassa käytetyistä antibiooteista ovat, on käytössä nimenomaan näillä suurtiloilla, teollisessa tuotannossa, Niitä käytetään eläinrehun yhteydessä tai veden yhteydessä. Tämä johtaa siihen, että syntyy monilääkeresistenttejä bakteereita. Tällä hetkellä salmonella, kampylobakteeri ja monilääkeresistentti kolibakteeri ovat yleistyneet. Jos emme pysty tätä tilannetta ratkaisemaan, kehitystä pysäyttämään, niin tästä on seurauksensa myös ihmisten terveydelle. Jos antibiootteja ei voida enää käyttää, niin joudumme lääketieteessä siirtymään sadan vuoden takaiseen tilanteeseen. Täytyy muistaa myös ammoniakkipäästöt, jotka aiheutuvat äh, broilerituotannosta. Äh, Meidän tulee pyrkiä kestävämpään tuotantomalliin ja haluaisimme, että komissio vastaisi seuraaviin kysymyksiin. Ensinnäkin, Ryhtyykö komissio päättäväisiin toimiin broileridirektiivin noudattamisen valvomiseksi, erityisesti sen osalta, että järjestelmällisesti johdonmukaisesti käytettäisiin yhdenmukaistettuja eläinperusteisia indikaattoreita? Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa tukeakseen vaihtoehtoisia kanojen tuotantojärjestelmiä, esimerkiksi niin, että olisi eläintiheys pienempi, ympäristö olisi virikkeellisempi ja niin edelleen? kun otamme huomioon, että Tätä kautta voimme vähentää, vähentää ammoniakkipäästöä sekä vähentää myös mm, antibioottien käyttöä. Ja kolmanneksi, milloin komissio aikoo julkaista kertomuksen direktiivin viidennessä artiklassa säädetyn kananlihan pakollisen pakkausmerkintäjärjestelmän sosioekonomisista vaikutuksista? Frau Bienkowska. Kiitokset ja seuraavaksi kuulemme komission edustaja Bienkowskaa. Jännityksellä odotamme vastauksianne. Kiitoksia. Hyvä puhemies. Otin tämän anto Kaittisin nimissä, mutta henkilökohtaisestikin minua kiinnostaa tämä asia. Olen oikein huolestunut eläinten hyvinvoinnista. Mielelläni olen siis täällä. EU on globaali tuottaja broilereissa. siipikarateollisuudessa on yli 4 miljoonaa ihmistä töissä. 23 000 suurta kanalaa Euroop- suurkanalaa Euroopassa. Ja nyt tietysti keskustellaan siitä, millainen eläinten hyvinvointi on. Kiitän kovasti kovasti hyvästä työstä tässä talossa. Olemme kehittäneet paljon erilaista lainsäädäntöä, joka on johdossa maailmassa eläinten hyvinvoinnissa. Viljelemme 28 jäsenvaltiossa täytäntöön panevat tätä lainsäädäntöä, miten päivittäin suhtaudumme eläinten hyvinvointiin erittäin vakavasti ja olemme täysin sitoutuneita jatkuvasti parantamaan lainsäädännön toimintaa. Teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaaksemme sen, että lainsäädäntöä täytäntöön pannaan täysimääräisesti. Direktiivissä puututaan broilerien tuotantoon vuodesta 2010 eteenpäin, kun direktiivi on tullut voimaan. Se on tarjonnut juridisen puitteista jäsenvaltioille ja se on selkeästi parantanut tilannetta broilerin kohdalla. Se on parantanut näiden eläinten hyvinvointia. Broiler-direktiivi oli ensimmäinen lainsäädännön kappale Euroopan unionissa, jossa oli eläinpohjaisia indikaattoreita tapana valvoa eläinten hyvinvointia. Tämänhetkiset tiedot ja tutkimukset osoittavat, että näiden indikaattoreiden käyttö esimerkiksi dermatiitin valvominen on tuonut mukanaan parannuksia eläinten hyvinvointiin. Ja näin jatketaan ja pyritään jatkuvasti parantamaan eläinten olosuhteita. Meidän mielestämme paljon on edelleen tehtävissä tässä suhteessa, mutta se työ, jota Euroopan unioni on tehnyt, antaa meille toiveita siitä, että paljon on myös saatu jo aikaiseksi. Vuonna 2019 komissio yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa aikoo tunnistaa uusia eläinpohjaisia indikaattoreita broilereille. Toivomme, että nämä uudet indikaattorit voidaan ottaa käyttöön kansallisten viranomaisten toimesta ja myös komissionkin toimesta, jotta voidaan paremmin kohdentaa niitä ja näin parantaa direktiivin täytäntöönpanoa. Tietysti investointi eläinterveyteen ja turvallisuuteen maatiloilla tuo lisää parannuksia. Eläinten kasvatuksen kierrätyksen parantaminen niin, että lääkkeitä, mukaan lukien antibiootit, ei käytetä yhtä paljon. Tämä on erittäin tärkeää ja tarjoaa hyvän lisän äh, mikrobiresistentin torjuntaan. Tarjoamme myös kannustimia ja tuemme eläinystävällistä kanantuotantoa. Olemme luettaneet tiettyjä ehtoja, joita voidaan käyttää vain vaihtoehtoisissa siipikarjan tuotantojärjestelmissä. Tämän kaltaiset termit, äh, normit, perinteiset vapaat kanat rajoittuvat tiettyihin maatiloihin, jotka vastaavat kriteereihin. Jäsenvaltiot voivat sitten yhteisrahoittaa eläinhyvinvointiin tehtäviä investointeja maaseudun kehittämisohjelmien avulla Tätä rahoitusta voidaan käyttää esimerkiksi, kun pyritään parantamaan rehua tai asunolosuhteita yli minimistandardien. Kun tarkastellaan sipikarjan lihan pakollista merkintäjärjestelmää, olemme käyneet mittavan sidosryhmäkonsultaation, niin tutkimuksen lopputulokset on nähtävissä Euroopan komission kertomuksessa – parlamentille, jonka neuvosto hyväksyi. Ja tuossa tutkimuksessa todettiin, että pakolliset merkinnät EU-minimistandardien noudattamisessa eivät tarjoa mitään lisäarvoa. Meidän työmme eläinhyvinvoinnin parantamiseen ja täytäntöönpanon EU-ssa jatkuu. Vuonna 2019 työ alkaa tässä suhteessa ja vie eteenpäin myös sitä turkistarhauksen alalla tekninen tieto, jota tarjoamme, jota, mm, johon tämä pohjaa. Sen avulla voimme tukea jäsenvaltioita, kun nämä täytäntöönpanevat eläinhyvinvointiin koskevaa lainsäädäntöä. Ja nyt tämä mielenkiinnolla keskustelua. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Frau... Kiitokset komission jäsen teille. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä EPP-ryhmä edustaja Faria. Puheaika kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Mehän hyväksyimme Kadenbachin mietinnön, joka liittyy komission ehdotukseen eh, monilääkeresistenssin torjumiseksi. Eh, toistan tässä nyt osittain sen, eh, mitä sanoin tuossakin keskustelussa. Meidän on aivan välttämättä että lopetettava tämä antibioottien liikakäyttö eläinten kasvatuksessa. Tietenkin antibiootteja tarvitaan terveytemme ja myös eläinten terveyden suojelemiseen ja tuolloin täytyy pohtia uusia teknologioita ja tekniikoita. Eläinten terveys on tärkeä asia, mutta nythän antibiootteja käytetään täysin systemaattisesti – ja tämä on suuri ongelma. On eläinsairauksien torjumiseksi antibioottien käyttö on välttämätöntä, mutta usein eläimiä pidetään sellaisissa olosuhteissa, jotka edistävät äh, sairauksia ja sairausten leviämistä. Ja se, että antibiootteja käytetään ennaltaehkäisevällä tavalla, on hyvin ongelmallinen asia. asetuksessa voidaan nähdä myös, että antibiootteja käytetään paitsi rutiininomaisesti, niin tarvitaan tästä luopumista, mutta myös hyvien käytänteiden vaihtoa. Eläimillä on oikeus terveeseen genetiikkaan, terveyteen ja lajityypilliseen käyttäytymiseen ja elämään komission jäsen, minulla olisi oikeastaan ollut kysymys, jonka kollegakin tuossa jo esitti. Eli milloin ollaan niin pitkällä, että antibioottien ennaltaehkäisevästä käytöstä voidaan todella luopua? Ja voivatko Euroopan kansalaiset olla varmoja siitä, että liha, jota he syövät, on terveellistä? Kiitoksia ja seuraavaksi st e ryhmän nimissä edustaja Noichel kolme minuuttia. Kiitoksia varapuhemies Gebhard, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Nyt puhumme broilerien tehotuotannosta ja kun katsoo mainoksia, broilerimainoksista, niin sitten kyse on kevyestä keittiöstä, vähäkalorisesta, modernista ruoanlaitosta. Mutta tähän kuuluisi myös se rehellinen tuotekuvaus, mutta missään muussa kuin broileri, broilerin tuotannossa totuus, todelliset tuotantoolosuhteet ja mainokset eivät ole yhtä kaukana toisistaan kun äh, meille halutaan mainosten avulla myydä äh, kana terveellisenä elintarvikkeena, niin mikään ei voisi olla kauempana todellisuudesta, kun ajatellaan näiden äh, broilerien elinolosuhteita, kasvuolosuhteita kun puhutaan terveellisyydestä, niin terveellistähän tämä broilerin liha ei ole, ei kanoille eikä ihmisille. Tällä on puhuttu antibiooteista, antibioottien käytöstä. Vaikka mainokset niin väittävätkin, niin näin tällä tavoin tuotettu kana, broileri ei voi olla terveellistä. Näiden elämä, eläinten elämä on täysin sietämätöntä. Niillä ei ole E, ilmaa, e, happea, vettä, tilaa. Ne elävät järkyttävässä löyhkässä e, ammoniakkipilven keskellä. Ihminen ei voisi tähän tilaan edes mennä ilman kaasunaamaria. Tämä on todellista kärsimystä ja kun me Euroopassa vaadimme avoimuutta, tarvitsemme avoimuutta muussa tuotannossa – Eh, niin, että kuluttajat tietävät, mitä ostavat. Tarvitsemme pakollisia merkintöjä niin, että ihmiset tietävät, mihin rahansa laittavat. Tätä varten tarvitaan eh, merkintöjä, tarvitaan eh, rehellisyyttä eläinkuljetuksissa, tarvitaan rehellisyyttä teurastuksissa teurastuksessa ja myös äh, liittyen äh, eri kanalajeihin, koska on olemassa myös lajeja, jotka kasvavat hitaammin. Mm, pyytäisin, että te vastaatte näihin kysymyksiin ja ryhtykää nyt komissiossa toimeen äh, broileritehotuotantoalalla. Tämä on todella, todella likaista bisnestä ja se on siivottava. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmä ja edustaja Krupaa, kaksi ja puoli minuuttia. Pani komissaari, pisanie direktiivi... Puhemies, komission jäsen. On helpompaa laatia direktiivi kuin sitten laittaa sen määräyksiä täytäntöön. Automatisoidut tilat, jotka muistuttavat pikemminkin tehtaita, ovat tällä alalla suurimpina ongelmina on vaikeata valvoa, että eläinten hyvinvoinnista pidetään kiinni. Ensinnäkin tarvitaan luonnonmukaiset olosuhteet. Ne on korvattu nyt teollisilla tiloilla. Häkkejä on kahdeksassa kerroksessa ja näin varmistetaan se, että tuotanto on mahdollisimman tehokasta. 33 kiloa per neliö on tällä hetkellä hyväksytty tiheys, eli yhdellä eläimellä on pienempi tila käytössään kuin yksi A4-paperiarkki. Meidän on varmistettava, että linnut saavat myös luonnonvaloa, hyvänlaatuista ilmaa, ammoniakkitasoja pitäisi pystyä vähentämään ja luonnollisesti myös antibioottien käyttöä tulisi vähentää. Niin ikään kielteisiä vaikutuksia tulisi vähentää silloin, kun kyse on broilerilihan käytöstä ihmisravinnoksi. Sen mukana saamme myös bakteereita ja antibiootteja. Kyse on suuresta uhasta, kun antibiootteja syötetään esimerkiksi rehun mukana. Monilääkeresistenttius niin ikään on suuri ongelma. Äh, tällaiset äh, resistentit bakteerit äh, päätyvät myös pohjavesiin. Melu ja epämiellyttävät hajut on myös mainittava silloin, kun kyse on näiden suurtuotantolaitosten naapureista. Lietteen ja lannan ei tulisi päättyä yhteiseen jätehuoltoon, koska tämä aiheuttaa mahdollisesti syöpää. Kiitoksia ja seuraavaksi vihreät alle ryhmä edustaja Mets, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Kolme perustetta sille, miksi täytyy toimia kiireellisesti. Ensinnäkin siksi, että tämä on täysin kanojen hyvinvoinnin vastaista. Eh, meillä on aivan liikaa kanoja neliömetriä kohten. Kanat eivät voi liikkua, eivätkä voi olla orrella, eivätkä voi liikuttaa siipiä miellyttävällä tavalla. Tämä aiheuttaa valtavaa kärsimystä heidän ihostaan tulee haurasta ja käytöksestään epänormaalia. Toiseksi meidän täytyy parantaa tätä sekä eläinten että ihmisten hyvinvoiden takia. Suurin osa kanoista on tehokanaloissa. Se aiheuttaa huonoa terveyttä ja näin meidän täytyy myös käyttää valtavat määrät antibiootteja, jotta voidaan estää epidemioita syntymästä. Näin meidän täytyy myös mm, varoa mikrobiresistenssin syntymistä, joka on kansanterveydellinen uhka. Kolmanneksi vakavat ympäristöseuraamukset. Tehokanalat ovat myös saastutuslähde, muun muassa ammoniakkia. Se saastuttaa ilman ja maaperän, kuten myöskin veden. Ja näin ei suojata eläinten ja ihmisten terveyttä. Jos me jatkamme näiden rahoittamista ja subventoimme niitä YMPllä, niin tilanne on erittäin huono. Tämä kaikki heijastelee eurooppalaista yhteiskuntamme ja olen varma, että me halua sellaista yhteiskuntaa, jossa tehotuotanto ja eläinten huono, huonot olot ovat normi. Toivon, että komissio toimii tätä torjuvasti. Kiitoksia. Seuraavaksi GUE NGL-ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Haasekamp. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tänään on äh, äh, maailmanlaajuinen eläinten päivä ja ensimmäistä äh, kertaa nyt Euroopan parlamentti puhuu broilerien tehotuotannosta. Nämä kanat kasvavat alle kahdessa kuukaudessa tipusta kaksi ja puoli kiloisiksi ja sitten ikään kuin kaatuvat kuolleena maahan tämän nopean kasvun jälkeen normaaliolosuhteissa kanan kasvukausi olisi kuusi kuukautta, nyt vain 42 päivää ja koko tämä elämä on pelkkää kärsimystä. Niillä on valtavia, valtavasti kipuja, nivelkipuja, niin ne jalat eivät kasva, ne eivät pysty liikkumaan ja sitten kun näitä ongelmia on, niin käytetään antibiootteja siitä syystä, että Euroopan unionissa halutaan kasvattaa tuotantoa, lisätä tuotantoa tuotantoa ottamatta huomioon kansanterveysvaikutuksia, eläinten terveysvaikutuksia ja ympäristövaikutuksia. Meidän täytyy kieltää kanojen tehotuotanto välittömästi. Näiden eläinten on saatava luonnonvaloa, vapaata tilaa liikkua ilmaa ja terveellistä syötävää. Mm, komissio on puolentoista vuoden ajan levännyt laakereillaan, ei ole tehnyt yhtään mitään. Nyt komission täytyy välittömästi ryhtyä toimiin ja tuoda ratkaisuja toivon kollegoiden tukea, mutta myös komission tukea sille, että eläimet, eläimiä suojellaan tavalla, jonka ne ansaitsevat ja tähän asiaan puututaan. Niin ja Euroopan maataloustuesta tulee luopua. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi EFDD-ryhmän nimissä puheenvuoronsa edustaja Evi. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kollegat, komission jäsen, tänään vietetään kansainvälistä eläintenpäivää ja olen tyytyväinen, että täysistunnossakin voimme keskustella tästä suullisesta kysymyksestä ennen kaikkea sen takia, että nämä eläimet hyvin usein jäävät unohduksiin. Ja kuitenkin ne kyllä ansaitsisivat meidän huomiomme. Ongelma on vakava. On aivan oikein puhua tästä aiheesta. Tutkimuksia tehdään paljon ja ne osoittavat, missä määrin broileritehotuotanto on kestämätöntä tuotantoa. Eläimiä pakkosyötetään, ne kasvavat äh, heikkoina ja näin saadaan sitten heikkolaatuista liha, jota myydään huonolla hinnalla. Eläimet elävät hyvin tiheästi järkyttävissä olosuhteissa, joissa eläinter- eläinsairaudet ovat hyvin yleisiä. Teollinen tuotanto käyttää tässä tilanteessa aivan vääriä ratkaisuja. Esimerkiksi käytetään ennaltaehkäisevästi antibiootteja tautien ehkäisyyn. Tämä ei voi olla oikea toimintatapa. Se ei voi olla oikein, sillä meillä on entistä enemmän monilääkeresistenttejä bakteereita ja tämä on vara myös ihmisille. Tämä vaikuttaa yleisemminkin kansanterveyteen Euroopassa. Aivan niin kuin on muistutettu, Eurooppa on ottanut kantaa tähän kysymykseen syyskuussa Kadenbahin mietinnön kautta. Kaikkien täytyisi kantaa nyt oma vastuunsa ja on välttämätöntä muuttaa tuotantotapaa Euroopan unionissa ja erityisesti Italiassa. Omassa kotimaassani käytetään toiseksi eniten antibiootteja 1300 tonnia vuodessa. Tämä on valtava määrä lääkkeitä ja tätä määrää voitaisiin huomattavasti vähentää, jos käytettäisiin toisen tyyppistä tuotantotapaa niin, että käytettäisiin hyviä käytänteitä, käytettäisiin tiukkoja turvallisia tapoja. Lääkkeillä on huomattava vaikutus ympäristöön. Täällä on mainittu jo ammoniakkipäästöt, sehän on aivan valtava ongelma. Ja se, että hylättäisiin häkkien käyttö, olisi merkittävä askel. Pyydän kaikkia kollegoita yhtymään aloitteeseen häkkien käytön lopettamiseksi ja komission tulisi kuunnella niiden kansalaisten eh, kommentteja, jotka ovat ottaneet jo kantaa tähän eh, tärkeään kysymykseen. Kiitoksia. Seuraavaksi ENF-ryhmän nimissä edustaja Bild puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Jatkuvasti haavoittuneena kykenemättä liikkumaan, kykenemättä näkemään päivänvaloa. Miten paljon Euroopassa on eläimiä, jotka joutuvat tällaisia elämään näin epätoivoisissa olosuhteissa, jotta saisimme kaikki ne tonnit lihaa tuotettua, mitä Euroopassa kuluttaa vuosittain. Häkikanan kohdalla tilanne ei ole mitenkään poikkeus, sillä yli 8 yli 93 prosenttia kanoista kasvaa tehokanaloissa Euroopan unionissa. Ja kanan tuotanto yhden kanan kohdalla tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin aiemmin. Eläinten hyvinvointia koskeva kysymys on erityisen tärkeä nyt, kun maailman väestö kasvaa räjähdysmäisesti. Mikrobiresistenssi on myös uhka aivan ennennäkemättömälle kansanterveydelliselle uhalle. Se saattaa johtaa kymmeni tuhansin kuolleisiin vuoteen 2050 mennessä. Erilaiset infektiot, jotka näissä ylikansoitetuissa kanaloissa elävät, ovat todellisuutta. Meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että jos me kohtelemme kaikkein heikoimpia tällä tavalla. Se kertoo meidän sivilisaatiomme tasosta. Meidän täytyisi kyetä huomioimaan se, millä tavalla toimimme suhteessa näihin viljelijöihin. Meillä on joko sydän tai ei ole, sitä kirjoitti Alphonse Martin aikoinaan. Kiitoksia. Nyt kuulemme muut puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Kelle kaksi minuuttia. Uh, Paikalla ei ole kovinkaan monta parlamentin jäsentä, mutta komission jäsen Bienkovska on täällä. Aihe kuitenkin on tärkeä. Me puhumme Euroopan eläinten hyvinvoinnista ja se on todella tärkeä aihe, joka usein jää unohdukseen. Meillä on direktiivejä minimistandardeista, lihantuotannosta ja broilerikanojen pidosta täytyy varmistaa, että direktiiviä kuitenkin noudatetaan jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti. Toistaiseksi näin ei ole vielä käynyt. Tänään puhumme ongelmista, jotka sisältävät muun muassa sen, että broileri tuotanto usein tapahtuu järkyttävissä olosuhteissa kymmenen, kymmeniä tuhansia eläimiä kasvatetaan äh, yhdessä. Eläimillä ei ole mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä sitten tällä on vaikutuksensa myös ihmisiin, kun kanoja tällä tavalla kasvatetaan. Antibioottia käytetään entistä enemmän. Tämä on sellainen seikka, jota ei voida jättää huomiota. Näyttää siltä, että teollinen tuotanto aiheuttaa myös entistä enemmän saastumista. Ammoniakki, jätteet päätyvät vesiin ja ilmaan ja maaperään. Teollisuus pikkuhiljaa on ryhtynyt korjaamaan näitä kysymyksiä, mutta on tärkeää, että saamme kattavan lähestymistavan. Ja tällä voimme varmistaa, että todella tehokkaimmalla mahdollisella tavalla puututaan ongelmiin samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Tuen Kadenbachin ja muiden äh, kysymyksenlaatijoiden kysymystä komissiolle. Mitä tehdään, jotta broileri äh, terveys äh, paranisi ja nämä kysymykset ratkaistaan? Minulla on kaksi minuuttia aikaa onko vaihtoehtoisia menetelmiä tähän tuotantoon niin, että eläinten hyvinvointia voitaisiin parantaa ja vähentää myöskin vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Jos lampaita ja lehmiä tällä tavalla kasvatettaisiin, niin uskon että suljettaisiin välittömästi. Miksi sitten broilereita voidaan näin järkyttävällä tavalla kohdella? Kiitos. Dankeschön. Kiitoksia. Edustaja Vaits, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. En tiedä kuka kirjoitti tuon teidän puheenne, mutta alussa sanoitte, että Eurooppa on maailmanlaajuinen toimija ja broilerin lihan viejä. Onko mielestänne todella järkevää, että Brasilista tuodaan geenimanipuloitua soijaa ja sitten tällä pidetään yllä eurooppalaista broilerin tuotantoa, ammoniakkia Eurooppaan, pohjaveden saastuminen ja Eurooppaan ja tämä tehotuotettu liha viedään sitten muualle. Tämäkin on eurooppalaista maataloutta. Te viittasitte työpaikkoihin. Tiedättekö, että monet tuhannet yritykset sulkevat ovensa, päättävät toimintansa vuosittain Euroopassa, koska eivät pysy enää suuryritysten ja tehotuotannon kyydissä. Me emme halua tällaista maataloutta. Meidän on tuettava lajityypillistä, ympäristöystävällistä broilerin kasvatusta Euroopassa jatkossa. Ja jos tätä ette halua, jos teille on ihan yksi lysti, kuinka broilerit, kuinka kannat kärsivät, jos ette välitä Euro- Euroopan eläimistä, mutta ajatelkaa nyt ihmis, sitten ihmisiä, 25 000 ihmistä, moni lääkeresistenssiin kuolee äh, vuosittain. Äh, pyytäisin, että Hoganin kanssa ehdottaisitte sellaista tukimallia, joka äh, päättää tehotuotannon ja teollisen tuotannon. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi ehkä puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Edelleen broilerin tuotannossa käytetään valtavia määriä antibiootteja ja tullaan käyttämään tulevaisuudessakin, koska nämä pahoinpidellyt eläimet ovat niin sairaita näissä tehotuotantotehtaissa, koska niiden olosuhteet ovat niin järkyttävät, että ne kasvavat vain ja pysyvät hengissä vain antibioottien avulla. Tämä on täysin vastuutonta käytetään jopa sellaisia antibiootteja, jotka ovat ihmislääketieteessä se viimeinen mahdollisuus, koska on yhä enemmän moniresistenttejä bakteereja ja tämä johtuu hyvin paljon tästä tehotuotantokäytöstä. Antibiootit saastuttavat paitsi siipikarjan lihan myös maaperämme ja pohjavetemme teurasjätteet jätteen sekä eläinten ulosten muodossa. Tämä on täysin kestämätöntä, täysin vastuutonta. Tässä itse asiassa kaivetaan hautaa tuleville sukupolvillemme, jotka tulevat monilääkeresistenssin vuoksi kuolemaan vaikka mihin sairauksiin. Tavallinen keuhkokuume on voitu tähän mennessä parantaa päivässä parissa antibiootein, mutta nyt vanhuksemme kuolevat sairaaloissa joukko kuolemia keuhkokuumeeseen, kun mikään antibiootti ei enää auta. Komission on toimittava välittömästi. Se, että se ei ole toiminut, on skandaali, se on häpeä, se on järkyttävää. Minä todella vaadin, että komissio lähtee toimimaan nyt. Kiitokset edustaja Jame, Yksi minuutti, olkaa hyvä. Madame la présidente, mes chers collègues, s'agisse... Puhemies, hyvät kollegat, kun kyse on broilereista ja antibioottien käytöstä kasvun edistämiseksi, niin muistutan täällä, niin kuin olen monta kertaa toistanut myös Inta-valiokunnassa, että jos käyttö kiellettäisiin 51 prosentista jäsenvaltioista, niin se on sataprosenttisesti laillista sitten Yhdysvalloissa, Kanadassa ja kaikissa merkosurmaissa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, monissa maissa, joiden kanssa vapaakauppasopimus on tehty, Juncker ja komission näistä on neuvotellut. Tässä tilanteessa arvioidaan, että nämä lääkekäytänteet ovat laajempia kuin se, kuinka paljon käytetään antibiootteja ihmisten hoitoon. Ja sitten täytyy pohtia, missä äh, ehdoissa näitä vapakauppasopimuksia toteutetaan. On oltava tuontituotteiden jäljitettävyys, Eh, merkintä, asiat kunnossa. Luonnollisesti kuluttajalla on oltava valinnanvaraa, koska kyse on myös kansalaisten terveydestä. Kiitos. Nun erhält Herr... Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Dorfman. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, ja sen parha, parhaat kollegat. Tässä kyllä nyt olemme tarttuneet hyvin tärkeään aiheeseen, broilerin on yhä suositumpi elintarvike 8 miljoonasta tonnista. Sen tuotanto on kasvanut 13 miljoonaa tonniin ihan muutamassa vuodessa ja nyt täytyykin sitten miettiä, että kannattaako meidän Euroopassa syödä kananlihaa, broilerin lihaa vuodessa enemmän kuin syömme vaikkapa omenia, mutta niin se nyt nykyään on. Euroopassa on tilanteita, joissa broilereita kasvatetaan hyvissä olosuhteissa. Itse maatalousvaliokunnan kanssa kävin pari vuotta sitten Alankomaissa ja myös meillä Saksassa on äh, äh, vastuullista tuotantoa. Tämän olemme omin silmin nähneet. Mutta kyllä tässä aiemmat puhujat ovat ihan oikeassa siinä, että 2007-43 direktiiviä ei ole täytäntöön pantu. Komissio ei ole toiminut vastuullisesti. Meillä on säännöt. Nyt ne säännöt täytyy täytäntöön panna. Ja jos äh, ja kun eläinten hyvinvointiin on investoitu, niin Tämän täytyy olla kannattavaa, eikä voi olla niin, että halpa tehotuotanto tukahduttaa sitten nämä hyviä investointeja tehneet vastuulliset viljelijät. Nyt ei kuitenkaan ole niin, vaan nyt todella he sitten joutuvat selkäseinää vastaan, vastaan eivätkä pysy kilpailussa mukana. Äh, nyt äh, esimerkiksi äh, munantuotanto on siirretty sitten, kun Euroopassa säännöt ovat tiukemmat, niin on siirretty vaikkapa Ukrainaan ja sitten sieltä tuodaan, tuodaan kananmunia tullitta. Me tarvitsemme suojatulleja, jos ei muualta. Kiitos. Kiitokset edustaja Dorfman. Tänään olin puheaikojen suhteen avokätinen, koska ylimääräisiä puheenvuoropyyntöjä ei ollut. Enpä siksi halunnut teistä ketään keskeyttää. Mutta kyllä täällä oltiin hertaisen yksimielisiä tästä aiheesta tänään. Ja nyt komission jäsen voi vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much, President. Thank you very much. Kiitoksia. Hyvä. Puhemies, kiitoksia puheenvuoron käyttäneille. Tämä on tärkeä kysymys. Meidän täytyy niin, kiitän vielä siis tästä lyhyestä keskustelusta, jota käytiin. Luonnollisestikin vien kaikki nämä teidän kommenttinne eteenpäin ja tämän viestin. Haluaisin huomattavan kahdesta asiasta. Ensinnäkin komissio haluaa viedä asioita eteenpäin. Aihe on tärkeä ja jatkamme direktiivin täytäntöönpanon työstämisestä samanaikaisesti kuitenkin ja siksi tämä keskustelu on niin arvokas, koska me tarvitsemme läheistä yhteistyötä, jotta voidaan vähentää teollisen viljelyn vaikutuksia sekä eläinten hyvinvoinnin että ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Ja suhtaudumme siis kaikkiin teidän huolenaiheisiinne vakavasti. Kerron myös sen, että henkilökohtaisesti teen omassa kapasiteetissani kaikkeni, jotta saan komission kiinnittämään tähän asian huomiota. Kiitoksia. Dankeschön, Frau Kommissar. Kiitoksia, hyvä komissaari. Näin ollen keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Äänestys käydään lokakuun toisessa täysistunnossa. Tämä päivän pöytäkirja hyväksytään seuraavan istunnon alussa. Jos mitään huomautettavaa ei ole, niin tämän päivän päätökset tiedotetaan niille henkilöille, jotka on mainittu näissä päätöksissä. Euroopan parlamentin istuntokausi on nyt keskeytetty ja istunto on päättynyt.